Dear colleagues, please take your seats. Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Meidän pitäisi aloittaa kokous. Olemme tässä nyt kymmenisen minuuttia myöhässä. Thank you. Thank you very much. Avaan rekivaliokunnan kokouksen. Mukava nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Varmaan tuossa tuon äskeisen äänestyksen jälkeen tänne vielä tulee lisää kollegoita tässä ihan hetkenä minä hyvänsä. Voimme aloittaa kokouksen hyväksymällä esityslistaluonnoksen. Onko teillä siihen huomioita? Ei joten esityslista on näin hyväksytty. Pöytäkirjan hyväksyminen aiemmasta kokouksesta 13.14. heinäkuuta. Ehdotan, että toimimme kuten tavallisesti, jos tämän kokouksen aikana huomioita ei esitetä. Pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Kiitoksia. Sitten neljäs esityslistamme kohta on tekninen luonteeltaan, tärkeää kuitenkin, Kyseessä on rikivaliokunnan alustavan kokouskalenterin hyväksyminen vuodeksi 2016. Tämä luonnos on teille toimitettu. On todella äh, suuri työ ja hankalaa ja monimutkaista tehdä tämä parlamentin kokouskalenteri ottaen huomioon kaikki valiokunnat. Mielestäni tämä on ehkä nyt tämä ensi vuoden ehdotus parempi kuin mikä tämän vuoden kalenteri oli. Täytyy kuitenkin muistaa, että on tehty päätös siitä, että tiistai-iltapäivä ähm, ja keskiviikkoaamupäivän kokouksia ei pidetä, joten meillä on koko joukko maanantai-iltapäivä, tiistai, aamu, päivä kokouksia. Isvan, ole hyvä. Very short comment. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt kommentti. Muistan, kun ilmoititte, että meillä olisi vähemmän torstai kokouksia ohjelmassa. Nyt niitä on taas paljon ohjelmassa. Kenties sitten seuraavaksi vuodeksi tilanne korjaantuisi. Yes, thank you. They are a little bit less. Niitä on nyt hiukan vähemmän ensi vuodelle kuin tälle vuodelle. Muutama vähemmän ehkä. Rova Kreel. Tässä on kolme torstaita, jotka kestävät puoli seitsemään asti. Eli pyytäisin vain, että tarkistamme tämän koska katsoo nyt näitä muita valiokuntia, niin minulla on sellainen vaikutelma, että tässä on kuitenkin verrattain aika paljon, kun verrataan muihin valiokuntiin. Ja tätä nyt on aika hankala hyväksyä. Ja ehkä ensi viikolla tai ensi kuukausina voitaisiin hiukan vielä tehdä tiettyjä muutoksia joissain kohdin. Tai vähintään katsoa, että joskushan meillä on hiukan vähemmän työtä, niin ehkä näinä päivinä se voitaisiin sitten hoitaa, niin ehkä hiukan voitaisiin lyhentää tätä listaa. Thank you. Kiitoksia. Jos muita huomioita ei tähän asiaan liittyen ole, voin kertoa teille sen verran, että tulen kirjoittamaan niille yksiköille, jotka tämän kokouskalenterin ovat suunnitelleet, että me pidämme hyvin ongelmallisina näitä torstaikokouksina ja pyydämme muutoksia, jos mitenkään mahdollista. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä, kiitoksia. Näin toimimme. Ja lähetän teille lopullisen version heti kun päätös saadaan. Esityslistan viides kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on vain kolme ilmoitusasiaa, eli ihan lyhyesti. Ensinnäkin Rouva Monika Smolkova mm, ST-ryhmästä pahoittelee poissaoloaan. Minulle on tästä siis ilmoitettu. Kiitokset ryhmälle. Sitten toinen asia. Meillä oli tänä aamuna koordinaattorien kokous ennen tuota täysistuntoäänestystä. Koordinaattorien tekemät päätökset toimitetaan teille sähköpostitse niin pian kuin mahdollista vielä tänään ennen kokouksen päättymistä. Ja sitten viimeinen ilmoitusasia, niin pyytäisin teitä panemaan merkille, että 15. lokakuuta parlamentti isännöi täysistuntosalissa ähm, uuden äh, pormestarien äh, kokouksen avajaisia. Tästä tulee teille vielä virallinen tieto ja kutsu. Tässä kyse on EUn energia- ja ilmastotavoitteisiin pääsemisestä ottaen huomioon paikallinen taso ja kansalaisten huolet. Niin tässä todella yli 6000 eurooppalaista tahoa on mukana tässä. Parlamenttihan vuonna 2013 isännöi vastaavaa tilaisuutta. En tiedä, ehkäpä joku teistä tuolloin siihen pääsi osallistumaan, mutta Kyse on todella Euroopan alueiden viikosta, teemaviikosta ja tuon viikon aikana 15. päivä siis tämä juhlatilaisuus. Tässäpä kaikki. Yritin käydä nämä muodolliset asiat läpi mahdollisimman no-, nopeasti. Meillä on täällä oikein mukava vieraskokouksessamme. Ensimmäinen esityslistan kohtamme on nimittäin keskustelu Luxemburgin puheenjohtaja kauden edustajan kanssa, joka vastaa kestävästä kehityksestä ja infrastruktuurista. Hän on valtiosihteeri, neuvoston puheenjohtaja. Luxemburgin puheenjohtajavaltion kanssa olenkin ollut yhteyksissä. He ystävällisesti kutsuivat minut eilen puhumaan konferenssiin, jossa julistettiin Interekin 20-vuotista taivalta. Ja puheenjohtajavaltio aikoo kaudellaan tähän asiaan erityisesti paneutua. Tästä kuulemme varmasti enemmän, joten pitemmittä puheita valtiosihteeri saa puheenvuoron. Ja niin kuin aina, hänen puheenvuoronsa jälkeen teillä on tilaisuus esittää huomioita ja kysymyksiä. Ja muistutan, että puheaika on rajoitettua. Joten herra Gila, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä teille alueellisen kohesion, urbaanipolitiikan, kohesiopolitiikan näkymiä Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Lähtisin liikkeelle aluekohesiosta Italian kollegoiden ja Latvian kollegoiden kanssa olemme valmistelleet vuodesta 2013 kolmen puheenjohtajamaan ohjelmaa – alueellisen kohesion alalla, kohesiopolitiikan, kaupunkipolitiikan alalla. Näin ei ole aiemmin tietääksemme käynyt. Luxemburgilla on ollut tässä triossa erityinen vastuu, koska me teimme marraskuussa, teemme sitten marraskuussa yhteenvedon tehdystä työstä. Olemme pohtineet sitä, millä tavalla Euroopan unionin tavoitteet alueellisen kohesion alalla. Tämähän on kirjattu perussopimukseen jo vuonna 2009. Miten kaikkea tätä täytäntöön pannaan? Me katsomme, että täytäntöönpanoa tulisi vahvistaa. Valmistelemme tällä hetkellä epävirallista ministerikokousta ja puitteistoa, jossa tuodaan esille eri keinoja, joilla alueellista kohesiota voidaan parantaa Euroopan unionissa. Puheenjohtajavaltio aivan erityisesti keskittyy kolmeen alueeseen alueellisen kohesion osalta. Ensinnäkin käynnistämme strategisen keskustelun alueellisesta kehityksestä ja sen skenaarioista. Puheenjohtajakautemme aikana haluamme tutkia niitä mahdollisuuksia, joita poliittisella keskustelulla on, kun huomioimme näkymät aina vuoteen 2000. 50 saakka. Tällä on vaikutuksia myös sektorikohtaisen politiikkaan. Tämä nähdään myös politiikan teon välineenä, esimerkiksi niin, että päivitetään alueellista agendaa 2020. Tunnustettiin myös, että alueelliset näkymät täytyy myös päivittää niin, että huomioidaan myös yleisemmät poliittiset prioriteetit. Me katsomme, että yksi EU 2020-strategian heikkouksista on se, että ei tunnusteta alueellista ulottuvuutta. Kehitystä ovat johtamassa alueelliset ja paikalliset toimijat hyvin pitkälti. Heidän on oltava mukana myös luomassa omistajuutta. Toiseksi, kun kehitämme oikeudellisten määräysten kehystä paremmin, ottaen huomioon myös raja-alueet, ja samanaikaisesti parannamme elinolosuhteita kansalaisten näkökulmasta. Tätä kautta uusi eurooppalainen asetus voisi olla oikeudellisena välineenä, jotta alue- ja paikallisviranomaiset voisivat jäsenvaltioissaan ehdottaa ratkaisuja, joiden kautta päästään rajat ylittävän yhteistyön oikeudellisista esteistä eteenpäin. Tämän tulisi perustua olemassa olevalle lainsäädännölle jäsenvaltioissa – ja tulee löytää myös soveltuva säätelykehys, joka soveltuu nimenomaan rajat ylittäville hankkeille. Haluamme kerätä esimerkkejä, malleja siitä, minkälaisia esteitä rajat ylittävällä yhteistyöllä on. Haluamme myös tutkia toteutettavuutta, minkälaisilla ehdoilla tätä välinettä voidaan kehittää ja luoda menettelytapaa, jota jäsenvaltiot sitten voivat edelleen kehittää. Tämä lähestymistapa on saanut inspiraatiota olemassa olevasta puitteistosta, mutta se ei korvaa millään tavalla olemassa olevaa, vaan pikemminkin täydentää jo olemassa olevia välineitä. Kun korostamme pienten ja keskisuurten kaupunkien merkitystä Euroopassa, niin sehän on oikeastaan jätetty poliittisessa ja tieteellisessä keskustelussa huomiota, vaikkakin näillä toimijoilla on huomattava merkitys aluekehityksen kannalta. Luxemburgin osuus tässä on se, että huomioimme monikeskiset alueet ja niiden verkostot, jotka koostuvat pienistä ja keskisuurista kaupungeista. Näin ne voivat yhdessä muodostaa myös kriittisen massan ikään kuin vastapainoksi metropolialueille. Näin saamme aikaiseksi äh, alueellista ja äh, kaupunkipolitiikkaa. Kyse on ennen kaikkea urbaaniagendasta. Tarkoitus on tehostaa urbaaniagendaa sekä kansallisessa että alueellisessa politiikassa EU:ssa niin, että alueet voivat olla mukana täyttämässä EU 2020 tavoitteita. Tältä pohjalta urbaaniagenda sitten tunnistaa kaikista relevanteimmat kysymykset, jotka on huomioitava myös EUn politiikassa ja sen, millä politiikoilla on suurin lisäarvo EUn tasolla. Me teemme läheistä yhteistyötä Alankomaiden kanssa tulevana puheenjohtajana Luxemburgin suurimmassa kaupungissa on 100 000 asukasta, joten kenties on parempi, että tuleva puheenjohtajavaltio Alankomaat käsittelee näitä kysymyksiä. Me Luxemburgina olemme toki mukana, mutta he ovat johdossa, kun sitten ensi keväänä päästään varsinaiseen päävaiheeseen. Vielä emme ole täysin arvioineet, minkälainen tämä väliraportti tulee olemaan, mutta parlamenttikin on siinä sitten mukana. Kun ajatellaan urbania agendaa, pieniä keskisuuria kaupunkia, niin ei pidä unohtaa myöskään maaseutualueita. Huomattava osa Euroopan väestöstä asuu edelleenkin maaseutualueilla ja joillakin aloilla on huomattava potentiaalia. Esimerkiksi niin, että energiaa voidaan tuottaa hajautetusti. Meillä on tässäkin pitkän aikavälin näkymät olemassa. No sitten Interregistä haluaisin mainita yhden päätapahtuman puheenjohtajakaudella. Puheenjohtaja tämä mainitsikin. Viime päivinä vietimme Interreg 25 vuotta konferenssia Luxemburgissa – siellä oli runsaasti ihmisiä 28 jäsenvaltiosta. Tässä yhdistyivät sekä poliittiset lausunnot että juhlinta, ja tämä oli erinomainen mahdollisuus arvioida niitä saavutuksia, joita Interregillä on saatu, miten politiikka on muuttunut sen kehittämisestä alkaen. Kysehän on 1990 vuoden aloitteesta ja miten tätä voidaan jatkossa kehittää. Oli hienoa, että myös puheenjohtajanne oli paikalla. Yleisten asiain neuvostossa näistä asioista keskustellaan marraskuun kokouksessa. No sitten makrotaloudelliset strategiat. Puheenjohtajavaltio pitää komission tiedonantoa ja toimintaohjelmaa tervetulleena tulevasta makroalueellisesta suunnitelmasta erityisesti Alpien alueen osalta. Tarkoitus on hyväksyä neuvoston päätelmät alppialueiden strategiasta marraskuuhun mennessä. Tarkoitus on nopeasti edistää täytäntöönpanoa tämän strategian osalta ja varmistaa koordinointi rakennerahastoissa ja investointirahastoissa, jotta saadaan integroitu kokonaisvaltainen lähestymistapa aikaiseksi. No sitten kohesiopolitiikkaan. Luxemburgilla on hyvin pieni osuus rakennerahastoista ja strateginen vaikutus maahan on näin ollen hyvin pieni. Tästä huolimatta puheenjohtajavaltio katsoo, että tällä on eurooppalaista lisäarvoa. Me tuemme päätekijöitä uudistuksessa, josta sovittiin äh, tulevalle äh, kaudelle niin, että keskitytään politiikan välineiden äh, linjaamiseen 2020 strategiaan ja totta kai pyrimme saamaan parempaa tehokkuutta ja tuloksia aikaiseksi. Neuvosto keskittyy politiikan täytäntöönpanoon vahvasti ja ottaa myös huomioon ohjelmoinnin haasteet jäsenvaltioissa. Puheenjohtajavaltion roolissa teemme kaikkemme, jotta voimme edistää kohesiopolitiikkaa. Teemme jatkossakin työtä jatkaaksemme edellisten puheenjohtajavaltioiden tekemää aloittamaa työtä ja puutumme niihin jäljellä oleviin delegoituihin säädöksiin, jotka vielä ovat päättämättä ja saatamme lopuun tämän rakennerahastopaketin. Puheenjohtajavaltio on sitoutunut löytämään ratkaisuja, jotta saamme erityisratkaisuja kohesiopolitiikan alalle. Voin nyt ilmoittaa, että neuvosto on hiljan tehnyt päätöksen nopeuttaa komission ehdotusta siitä, että saamme yhteiset ratkaisut Kreikan osalta. Nämä ovat poikkeustoimia ja heijastavat sitä kriisitilannetta, joka Kreikassa vallitsee. EUn varoja investointi- ja rakennerahastoissa on käytettävä tehokkaasti investointeihin paikan päällä, kentällä. Ja tämä on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Tiedän, että Regi-valiokunta on sitoutunut myös näihin tavoitteisiin. Näin ollen haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää valiokunnan arvoisia jäseniä tästä tuloksekkaasta yhteistyöstä. Näin voimme nopeutetusti päästä sopimukseen ja täytäntöönpanoon. Kenties tiedättekin, että eilen Koreperissä löysimme ratkaisun, jolla ongelma ratkaistaan. Ja lopuksi yleisten asian neuvoston kysymyksiin. Italia puheenjohtajavaltiona järjesti ensimmäisen kokouksen, joka käsitteli pelkästään kohesiopolitiikkaa. Tarkoitus on jatkossakin käydä rakenteellisempia keskusteluja kohesiopolitiikasta neuvoston sisällä, eikä pelkästään silloin, kun keskustellaan uusista säännöksistä. Seuraavat aiheet tulevat käsiteltäviksi. Esittelemme neuvoston päätelmät rakenne- ja investointirahastojen osuudesta ilmastonmuutoksen sopeutumisen edistämisessä – Luxemburg puheenjohtajavaltiona haluaa tehdä ilmastonmuutoksesta kaikkien neuvostojen käsittelemän aiheen. Kenties ja tästä jo Ecofinin yhteydessä. Maatalousministerit aihetta käsittelevät. Me emme voi jättää ilmastopolitiikkaa pelkästään ympäristöministeriön hoidettavaksi. Aiheen on tultava myös monien muiden ministeriön käsittelyyn. Kohesiopolitiikan uudistus kiistämättä on keskeinen jotta saamme ilmastotavoitteet ilmastoprioriteetit toteutumaan EU:ssa. Täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen ja täm- tätä kautta EU voi myös aktiivisesti valmistautua COP21 Pariisissa vuoden lopussa. Ja toiseksi yleisten asian neuvostossa korostetaan alueellisen yhteistyön merkitystä, lisäarvoa esimerkiksi Interregin osalta. Mikä on Interregin tulevaisuus, mikä on sen lisäarvo? Ja tämä aihehan liittyy myös puheenjohtajan mainitsemiin päätelmiin. 25 vuotta Interregia konferenssin päätelmät siis tähän liittyvät. Se järjestettiin Luxemburgissa kahden päivän aikana. Uskomme, että tämä on entistä tärkeämpää jatkossa, jotta saadaan jatkuvuutta yhteistyöhön alueiden välille. Ja lopuksi vielä keskustellaan yksinkertaistamisesta hyvin monimutkaisissa asioissa. Komissio perustaa korkean tason asiantuntijaryhmän yksinkertaistamisen tiimoilta ja neuvosto sitten ilmaisee jäsenvaltioiden odotukset ja toiveet tämän osalta. Loppuun haluan todeta, että katson, että Mielestämme ohjelmamme on kunnianhimoinen, mutta olemme luottavaisia sen suhteen, että saimme tuloksia kaikissa aiheissa vuoden loppuun mennessä. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitokset, arvoisa valtiosihteeri. Nyt kuulemme ensin koordinaattorien puheenvuorot herra Van Nistelrooy ensimmäisenä. Muistutanko vielä, että aika on kortilla? On niin lyhyestä virsi kaunis. Meillä on pitkät perinteet näistä puheenjohtajavaltioista. Kiitoksia näistä tiedoista. Pari huomiota. Puhuitte yleisten asioiden neuvostosta. Että on erittäin tärkeää, että Riikan päätelmät saadaan näistä kaupunkikysymyksistä hyväksytyksi. Ja voitteko kertoa, milloin se tapahtuu? Koska tämä oli vahvasti esillä Italian kaudella, eli että saataisiin tuloksia kohesiosta yleisten asioiden neuvostossa. Teillä ei ole epämuodollista kokousta kohesioon liittyen, onko tällä kaudella. Tätä pitäisi nyt tarkastella ja sitten täytyy keskustella tästä suoraan yleisten asioiden neuvostossa. Eli voitteko kertoa tästä sisällöstä jotain? Ja sitten huomio tästä alueellisesta ulottuvuudesta. Se on erittäin keskeinen ja sitä kaivattiin kuudennesta kohesioraportista. Ja on hyvä, että otitte sen esille. Ja kollegani kohta puhuvat tästä. Alueellinen yhteistyö on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa ja tämä on kysymys, joka on Euro, koko Eurooppaa koskettava asia ja tärkeä kansalaisille. Ja te ette puhunut tästä FC-rahastosta. No nyt ihmisiä tulee sinne iap työskentelemään, jotta tämä asia toteutuisi. Eli tämä on tyypillisesti asia, jonka Luxemburg hoitaa. Mutta usein keskustelemme siitä, millaista synergiaa on tämän uuden rahaston. Sehän nyt poimii useilta puolesta joka puolelta ja miten tämä nyt sitten vahvistaa politiikkaamme alhaalta ylöspäin. Ja minä luotan siihen, että teette hyvää työtä. Thank you, Mrs. Krell. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Rova Krell. Kiitos. Olen hyvin iloinen näistä kolmesta painopistealueesta, joihin viittasitte, jotka tulevat puheenjohtajakaudellanne olemaan teille tärkeitä. Ja mm, Eh, ehkä olette hiukan tässä parlamentin jalanjäljessä. Juuri nämä kolme asiaa me nimittäin uutta kautta valmisteltaessa nostimme esiin kaikkein tärkeimpinä seikkoina. Ja aina silloin tällöin olemme kyllä toivoneet hiukan läheisempää yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja sitä tietenkin toivomme nyt teiltä. Jos haluatte eh, käynnistää alueellisen kohesion keskustelun, niin haluaisin teiltä kuulla, että mitkä sisältöpainopisteet siinä ovat tärkeitä – ehkä maaltapako, väestömuutos ja niin edelleen. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja jos oikein olen ymmärtänyt, haluatte muuttaa rajat ylittävää yhteistyötä koskevaa asetusta, oikein hyvä niin, mutta jos aiotte tukea uusia pieniä infrastruktuureja, niin tarjoatteko sitten myös rahoituksen niille? Me nimittäin neuvotteluissa pyysimme rajat ylittävää yhteistyötä varten määrärahojen korottamista. Neuvosto ei tätä kuitenkaan tukenut. Sitten mietintö, jota teemme todella kaupunkialueiden kehityksestä, hyväksyimme sen viime viikolla, niin toivon, että sen todella ottaisitte myös huomioon neuvotteluissanne ja keskusteluissa. Minä toivon, että ensinnäkin ensi viikolla neuvosto toden totta tekee päätöksen liittyen pakolaisiin, jotka joko kolkottavat Euroopan ovilla tai jo ovat mahtuneet kynnyksen yli. Ja minä toivoisin, että jäsenvaltiot toimisivat joustavammin ilman, että operatiivisia ohjelmia täytyy muuttaa niin, että esimerkiksi sosiaalirahaston rahoja voitaisiin käyttää tässä tulevina kuukausina, jotta jäsenvaltiot saisivat apua pakolaisten asuttamisessa ja heidän tukemisessaan ylipäätään. Ei tämä asia tule mihinkään häviämään lähiviikkoina, se tulee jatkumaan kuukausia jopa vuosia. Toivoisinkin, että saisimme nyt aidon aloitteen siitä, että määrärahoja voidaan käyttää joustavalla tavalla ja tietenkin jäsenvaltiot tästä päättävät, mutta tätä me todella toivomme. Kiitos. Thank you. Kiitoksia ja sitten Ruva Tomasic. Hvala lijepa. Pa mene samo zanima jedno najviše sada zato što je u Hrvatsku. On yksi kysymys, joka nyt on minulle tärkein. Eilen Kroatiassa alettiin ottaa vastaan pakolaisia. 8000 on tähän mennessä saapunut ja nyt odotetaan, että heitä tulee 10 tai jopa 100 000. Ja Kroatian kaltainen maa, jossa on 4 miljoonaa asukasta, niin se on siellä katastrofi. Mitä aiot tehdä ratkaistaksenne tämän ongelman? Ja millä tavalla aiotte sitten auttaa köyhempiä maita hoitamaan tämän asian? Van Kiitoksia seuraavaksi herra Van äh, Millenburg. Ei kun... Niin, sopiiko, sopiiko tämä teille? Olkaa hyvä vaan, kyllä. Thank you, Chair, um, and welcome. Of... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja tervetuloa Luxemburgille puheenjohtajavaltiona. Kiitos tarjoamistenne selvityksestä. Mainitsitte kolme seikkaa, jotka voivat olla mukana neuvoston johtopäätöksessä. Ne ovat arvokkaita. Kiitos myös siitä, että mainitsitte sopeutumisen ilmastonmuutokseen ja sen helpottamisen. On tärkeää, että puhumme myös tästä, kun haluamme käyttää rahastoja hyödyllisesti ja tuloksekkaasti hyödyksi. Muutama kysymys. Ensinnäkin olisi harmi, jos Luxemburgin kaudella kuuden kuukauden aikana jätäisi vain odottelemaan Alankomaiden kautta, niin, että saataisiin jatkoa tälle Riikan julistukselle. Olisi hyvä, että valmistauduttaisiin jo täytäntöönpanoagendaan niin, että todella saataisiin käyntiin tämä urbani agenda ensi vuoden alusta lähtien. Toinen seikka Luxemburgilla totta kai on pitkä kokemus työmarkkinapolitiikasta, kun ajatellaan rajat ylittävää liikkuvuutta. Minkälaisia ajatuksia teillä tästä on? Miten Interregia voitaisiin käyttää, jotta saataisiin syntymään todelliset eurooppalaiset työmarkkinat, erityisesti raja-alueille? Viimeisin kommenttini liittyy yksinkertaistamiseen. Se totta kai on tärkeää. Pitäkää mielessä, että on hyödyllistä puhua ei pelkästään korkean tason työryhmissä, vaan myös kollegoiden kesken rahastojen hallinnoinnin yksinkertaistamisesta. Erityisesti kun ajattelemme PK-yrityksiä, niin sitähän meiltä odotetaan. Emme halua Euroopassa missään nimessä sitä, että pelotamme pois PK-yritykset rakennerahastojen käytöstä. Kiitoksia sitten herra Omarje. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, kiitoksia, että olette paikalla. Ja on hyvä, että käymme nyt tätä keskustelua tänä aamuna. Te puhuitte yleisten asioiden neuvostosta. Ja meidän valiokunnallemme tällainen epämuodollinen neuvoston kokous, jossa käsitellään kohesiopolitiikkaa, osoittaa, että tämä on painopistealue. Ja tehän tiedätte, se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan eu politiikkaa. Ja tehän sanoitte, että Luxemburg on käyttänyt hyvin vähän rakennerahaston varoja. Ja me ymmärrämme, että te olette hienosti sitoutuneita kuitenkin tähän kysymykseen. Te puhutte tärkeistä asioista ja aloittaisin kysymyksestä, joka mielestäni on kaikkein keskeisin Euroopalle, mutta myöskin Euroopan alueille. Eli se, että mukaudutaan ilmastonmuutokseen. Joulukuussa on sitten Pariisin konferenssi. Ja mehän nyt tiedämme, että jos me olemme yli kahden asteen tasolla, niin siitä koituu valtavasti haittaa kaikille Euroopan alueille. Ja että valtameret voivat nousta paikoitaan jopa 4-5 metriä. Ja aluepolitiikka saattaa epävakautua, koska mehän tiedämme, että hyvin monet infrastruktuurit ovat näillä alueilla, jotka ovat lähellä meriä. Eli haluaisin tietää, mitä puheenjohtajavaltio aikaa tehdä, jotta voitaisiin toteuttaa kunnollista eurooppalaista aluestrategiaa, joka tähtää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ja toinen asia, jonka otitte esille ja josta puhutaan paljon, eli tämä pakolaistilanne. Tämäkin luo epävakautta aluepolitiikkaan – ja jo nyt nähdään, että aluepolitiikan avulla voidaan hillitä tiettyjä vaikutuksia ja sieltä voidaan löytää tiettyjä ratkaisuja, esimerkiksi kun ajatellaan Italiaa. Eli tukeeko neuvostokomissiota sitten näissä keskusteluissa, joita tällä hetkellä käydään, jotta kohesiovaroja voitaisiin paremmin hyödyntää näiden uusien painopistealueen alalla – eli pakolaisten vastaanottamiseksi. Ja sitten lopuksi te puhuitte myöskin Kreikasta. Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivinen neuvosto samaten sekä Kreikan osalta että pakolaiskysymyksessä ja me voimme nyt nähdä, että kohesiopolitiikka voi välittömästi hillitä näitä rajoja vaikutuksia, joita politiikalla on ollut Euroopan unionissa. Eli voitte joka tapauksessa luottaa aluekehitysvaliokunnan tukeen, kun kyse on ratkaisuista, jotka ovat aktiivisia. Kiitos. Thank you, thank you very much, Mrs. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Rova Vana, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja ja sydämesti tervetuloa arvoisa valtiosihteeri tänne Regi-valiokuntaan. Minäkin haluan kiittää teitä tuosta alkupuheenvuorostanne. Olen erittäin tyytyväinen sen suhteen, että Luxemburg puheenjohtaja kaudellaan haluaa kohesiopolitiikassa eh, seurata todella pitkän aikavälin suuntausta eikä niin, että joka päivä puhutaan vain rakenne, joka vuosi puhutaan vain rakennerahastojen teknisistä soveltamisesta, vaan puhutaan myös alueellisesta ja sosiaalisesta kohesiosta Euroopassa. Kun ajatellaan erityisesti näitä kriisiaikoja, kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeää. Joissakin jäsenvaltioissa nämä rakennerahastovarat ovat kaikkein merkittävin julkisten investointien lähde. Te viittasitte myös ilmaston suojeluun. Tästä teille jo kysymyksiä esitettiinkin. Minä kysyisin seuraavaa. Luxemburgin puheenjohtajavaltion eh, asiakirjoissa olen lukenut eh, talouspoliittisen ohjausjakson viherryttämisestä. Voisitteko kertoa tästä hieman konkreettisemmin? Minkälaisia konkreettisia aloitteita tämän suhteen on odotettavissa? Ja sitten kaksi muuta kysymystä, joista pyytäisin teiltä hiukan konkreettiaa raja-alueet ensinnäkin, tähän muutkin ovat jo viitanneet, te puhuitte uusista asetuksista, minkälaista aikataulua näille on suunnitteilla. Ja sitten ihan konkreettiset ähm, urbaanin agendan ähm, täytäntöönpanovaiheet, erityisesti ajattelen pienempiä ja äh, keskisuuria kaupunkeja. Ja sitten toivoisin, että äh, tutkimuksen alueella sukupuolten valtavirtaistamista vahvistettaisiin. Katson, että myös aluepolitiikassa tätä luottuvuutta tulisi vielä huomattavasti vahvistaa. Kiitos. Kiitoksia sitten Rouva Damato. Olkaa hyvä. Kiitoksia Luxemburgin puheenjohtajavaltiolle läsnäolosta. En nyt toista kysymyksiä, joita kollegat ovat esittäneet. Haluaisin vain kysyä, nyt kun näen, että näissä painopistealueissa tällä kaudella – on se, että halutaan enemmän investointeja ja halutaan stimuloida kilpailukykyä ja kasvua. Millä tavalla aiotte panna täytäntöön tämän 315 miljardin suunnitelman? Eli missä vaiheessa nyt ollaan? Koska me haluaisimme tietää, mikä on jäsenvaltioiden kanta. Mehän tunnemme jo komission kannan. Ja millaisia konkreettisia tuloksia voidaan sitten odottaa lähitulevaisuudessa? Thank you. Kiitos. Onko muita? Kyllä, minä tiedän kyllä. Toki halusin nyt vain ensin kuulla kaikki koordinaattorien kysymykset. Tämä oli tämä koordinaattorien kysymyskierros ja nyt puheenvuoron saa valtiosihteeri vieraamme, jotta hän voi vastata ja hänen puheenvuoronsa jälkeen sitten muut jäsenet. Yeah, thank you very much. Uh, I... Kiitos. Yritän mahdollisuuksien mukaan vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Emme löytäneet aikaa järjestää epävirallista kokousta kohesiopolitiikasta. Voin kertoa, että oli hyvin vaikeaa löytää yleisten asiain neuvostolle kokouspäivä. Ongelmana on se, että jos on tämä jälkivuosipuolikkaan äh, puheenjohtajakausi, niin siitä menee jo osa sitten Äh, ikään kuin hukkaan ja emme onnistuneet tätä järjestämään. Olen tyytyväinen, että edustaja Nisteroi tukee meidän ajatustamme siitä, että meillä olisi pidemmän aikavälin näkymät alueelliseen yhteistyöhön. Voisimme katsoa myös muita politiikkoja ja sitä, minkälaisia vaikutuksia niillä on aluepolitiikkaan. Näin ei ole aiemmin riittävässä määrin toimittu ainakin nyt meidän kaudellamme tulisi tähän suuntaan pyrkiä. No sitten esirahasto. Vaikkakin se on Luxemburgissa, niin ei se nyt luksemburilaisille äh, suuremmin sitten eduksi tule. Jos esir ei yrittäisi löytää synergiaa kaikkien muiden rahastojen kanssa, niin olisihan se harmi meillä on määritellyt tavoitteet, näille on löydettävä sitten varoja. Kyse ei ole pelkästään nopeuden elpymisen, äh, talouden elpymisen nopeuttamisesta, vaan kyse on myös sosiaalisista kysymyksistä. Toivon, että synergia todella löydetään. Sitten Rova Kreelille haluan kiittää teitä siitä, että tuette meitä näiden kolmen valitsemamme painopisteen suhteen. Eilen ja toissapäivänä Interreg-seminaarissa meille todettiin, että aluksi Interreg oli liikaakin väline, jota käytettiin niin, että jaa, Brysselissä on rahaa jaossa, keksitäänpä jotain, että saadaan näitä rahoja tänne alueemme käyttöön. <laughs> Tällaista tietä meidän ei tokikaan tule kulkea. Ja varmasti olette ymmärtäneet, että jos halutaan toimia strategisesti ja pitkällä aikavälillä ja investoida eurooppalaista rahaa, niin täytyy olla skenaario ja visio sen suhteen, mihinkä halutaan. Ja tietenkin äh, tämä täytyy, äh, tämä täytyy lähteä ylhäältä päin. Mehän me tiedä, jos emme tiedä, eikä meillä ole käsitystäkään siitä, minkälaista Eurooppaa haluamme parin 30 vuoden kuluttua, niin miten ihmeessä sitten toteutamme pitkän aikavälin aluepolitiikkaa on tärkeää suunnitella, että mihinkä uusia rautateitä tai moottoriteitä rakennetaan. Meillä täytyy olla tavoitteita. Te tiedätte, että ohjelma on toiminut Luxemburgista käsin. Se on toiminut vuosien ajan ja nyt alusta alkaen työ on ollut sellaista, että että se antaa panoksensa tähän strategiseen poliittiseen keskusteluun. Kun ajatellaan vaikkapa alueellista kehitystä, niin kolme skenaariota on analysoitu jo aika hyvin yhtäältä, vain metropolialueiden tukeminen, toisaalta kakkostason kaupunkien verkosto ja kolmanneksi sitten vähiten kehittyneiden alueiden verkosto toiminen. Tässä on kolme täysin eri skenaariota ja e, riippuen sitten siitä, minkä skenaarion valitsemme poliittisen keskustelumme pohjalta, niin e, sitten nämä rahat täytyy e, suunnata toisin ja välineitä käyttää tähän tavoitteeseen pyrittäessä. Emme me tässä nollasta lähde liikkeelle. Kyllä hyvin paljon on jo tietenkin tehty ja Interreg-seminaarissa tästä juuri puhuttiin ja siihen keskityttiin. Monet teistä kysyitte, että mitenkä mä lisäväline, joka koskee valtioiden välistä yhteistyötä, miten se voisi toimia. Alueiden komitea on ollut aika pidät pettyväinen, varovainen ja me olemme tietoisia kahdesta seikasta. Ensinnäkin, että ei tätä nyt huomiseksi käyttiin saada. Tämä on keskipitkän pitkän aikavälin ajatusehdotus. Ja olemme myös ymmärtäneet, että meidän täytyy toimia pedagogisesti, ettei meitä ymmärretä väärin. Haluan siis tehdä täysin selväksi, että tämä mm, on ei ole mikään kilpaileva väline olemassa olevia välineitä ajatella, ei vaan tämä on lisäväline. Parhaiten ehkä tätä voi kuvailla esimerkin kautta oma kokemukseni. Minä olin aiemmassa elämässäni Belgian rajalla Luxemburgissa 20 vuoden ajan pikku paikkakunnan pormestari. Ja kun ajatellaan tällaista pientä belgialaista rajakuntaa, niin meillä oli ajatus, että rajan toisella puolella olevan kunnan jätevedet voitaisiin ohjata meidän jäteveden puhdistamomme. No sitten kuulimme, että tätä varten olisi tarvittu valtioiden välinen sopimus. Me pormistarit, jotka olimme läheisessä yhteydessä toisemme, emme todellakaan tienneet, että asia olisi näin monimutkainen ja näin vaikea hoitaa ja vaatisi tällaista byrokratiaa. Kun ajatellaan belgialaista kuntaa, niin se voi kysyä nyt sitten omilta viranomaisiltaan, voi, voitaisiinko tämä hoitaa ja ehkäpä tämä jätevedenpuhdistamo Luxemburgissa toimii hiukan toisin kuin Belgiassa. Ja belgialaiset viranomaiset vain kysyisivät viranomais, omilta viranomaisiltaan, että no toimiiko ja todettaisiin, että kyllä toimii. Ja näin Äh, tällainen pieni rajat ylittävä hanke voisi toteutua hyvin helposti ja rajat äh, häviä, hävitä. Olisi hyvä, jos tämä yhteistyö toteutuisi todella paikan päällä, eikä jossain metatasolla kaukana äh, eri toimijoiden päiden yläpuolella, niin tilanne olisi tietenkin paljon parempi. Sitten kolmas seikka, ja tässä ehkäpä Voisin myös vastata lyhyesti tähän pakolaissa ongelmaan. Nyt ehkä tässä kokouksessa meidän ei tule löytää tätä valtavaa ongelmaa koskevia ratkaisuja, mutta mutta voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio on liittolaisenne, eh, jos haluatte rakennerahasto määrärahoja käyttää joustavammin ja sutjakkaammin, nopeammin tämän valtavan ongelman ratkaisemiseksi. Kaikki varmasti olemme tästä asiasta yhtä mieltä. Tässä ei tarvitse mitään mielipideeroja kyllä lähteä liioittelemaan. Äh, war das denn? Hilton von aus, aus England. Hiltenberg. Sitten Hiltenberg. Hollannista. Ehkä ette ihan ymmärtäneet tätä kaupunkiagendaa. En nyt sanonut, ettemmekö työstäisi kuuden kuukauden aikana näiden kaupunkikysymysten parissa. Mm, mutta me olemme sopineet Alankomaiden kanssa, että he ottavat johtoaseman tässä kysymyksessä. Heillä on paljon enemmän kokemusta he ovat työstäneet tätä, mutta yhdessä alankomaisten ystävimme kanssa yritämme saada nämä kaupunkiasiat esille seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sitten yhteiset työmarkkinat. Niin meillä on hyviä esimerkkejä ollut viime päivinä esimerkiksi Puolan ja Saksan välillä, mutta myöskin muilla raja-alueilla. Eli miten Interreg-ohjelmia voidaan hyödyntää ja luoda työmarkkinoita. Luxemburg on hyvä esimerkki ja olemme käytössämme, jos haluatte nähdä, miten me joka päivä toivotamme tervetulleeksi 170 000 työntekijää, jotka tulevat naapurimaista. Ja tämä on etu Luxemburgille, mutta se aiheuttaa paljon liikenneongelmia. Eli siellä on eniten tätä työliikennettä, kun katsotaan koko Eurooppaa. Eli olemme käytössänne, jos haluatte tietää, mitä voidaan panna täytäntöön tällaisia rajat ylittäviä työmarkkinoita. Siellä, missä oli pormestarin, siellä oli 2000 henkeä ja minä sitten opin, kuinka vaikea tilanne oli, ei pelkästään pk-yrityksille, vaan myöskin paikallisviranomaisille olla ensimmäistä kertaa mukana eurooppalaisissa hankkeissa. Mielestäni komission pitää nyt ponnistella ja auttaa kaikkia niitä, jotka haluavat olla mukana näissä hankkeissa. Sitten Omarjeen kysymykset. Niin meillähän ilmastonmuutos on todellakin kaikkein tärkein asia tällä puheenjohtajakaudella, ei pelkästään kohesiopolitiikan alalla, vaan ihan yleisesti. Ja voitte uskoa, että me teemme kaikkemme, jotta Euroopan vika ainakaan ei ole, mikäli sopimuksen ei päästä. Yhteistyömme puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa on erinomaista Olemme tavanneet Fabiusta esimerkiksi vaikka kuinka monta kertaa ja välillä on hyvä, että on tämä nopea TGV-juna. Voi aamulla mennä katsomaan Fabiusta ja sitten palata kotiin Luxemburgin iltapäivällä. Ja me teemme kaikkemme, jotta Euroopan unioni ei olisi se taso, joka jarruttaa neuvotteluita. Meillä on ollut paljon kahdenvälisiä kokouksia yksittäisten maiden kanssa ja tiedämme ehkä siellä on ehkä hiukan vastahakoisuutta, mutta näiden yleisten neuvotteluiden lisäksi yritämme nyt saada aikaan sopimuksen ja kunnilla ja alueilla on tässä tärkeä rooli. Ja toivon mukaan saamme aikaan sitten sitovan sopimuksen Pariisissa, mutta ne, joiden täytyy sitten panna täytäntöön tätä hillintäpolitiikkaa ja mukautuspolitiikkaa, niin se vastuu kuuluu kunnille ja kaupungeille. Ja on hyvä, että puheenjohtajavaltio puhui tästä pormestarien kokouksesta, koska entisenä pormestarina mielestäni on hienoa nähdä, millä tavalla Euroopan komissio, jonka usein sanotaan olevan kaukana kansalaisista, niin se on nyt ymmärtänyt, että ilmastonmuutospolitiikassa tarvitaan kuntia ja olen neuvotellut ihmisten kanssa komissiossa ja voisimme ehkä laajentaa tätä pormestarien kokousta ja tehdä tällaisen laajemman kokouksen, jossa esimerkiksi afrikkalaiset ja latinalaisen Amerikan maat voisivat olla mukana. Ja jos voitaisiin miettiä ystävyyskaupunkisuhteita eteläisten maiden kanssa, niin tämä on yksi avainelementti strategiassamme ja sitten kun sopimus toivottavasti on saatu aikaan, niin sitten kaikilla tasoilla pitää ponnistella, jotta alueet ja kunnat pystyisivät paremmin panemaan täytäntöön tätä suunnitelmaa. No sitten pakolaisista. No jos kohesiorahastosta ehkä voidaan löytää apua, mutta meidän täytyy nyt odottaa tuloksia sitten huippukokouksesta. No Kreikan osalta olemme samaa mieltä. Eilenhän löydettiin Koreperissä sopu, mutta nyt sitten täytyy katsoa näitä institutionaalisia ongelmia. Eli komission pitää niitä ratkoa, mutta te ja me olemme tehneet kuitenkin hyvää työtä. Sitten Valerin kysymykset. No sitten niihin jo vastasinkin. Vihertäminen ohjausjakson osalta – Tämä on tullut esille. Ja ekologia ja muiden kysymysten vaikutukset, jotka ovat painopistealueita, siis kehitys, talous, työttömyys, sosiaalinen kohesio, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mehän tiedämme, että olisi välillä parempi, että mitään ympäristövahinkoja ei syntyisi ollenkaan. Ja tällä kaudella me yritämme sitten viedä eteenpäin tätä ajatusta. Eli kolmas pilari kestävyydestä pitäisi ottaa enemmän mukaan Euroopan talouden ohjausjaksoon. Ja New Yorkin huippukokouksessa, jossa keskustellaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista, niin meillä on hyviä vihertämisindikaattoreita siellä. Ja eurooppalaisille kumppaneille komissiolle ja parlamentille. Meidän täytyy nyt näissä instituutioissa katsoa, miten näihin tavoitteisiin päästään. Nämä eivät koskaan ainoastaan etelämaita, vaan ne koskevat meitä kaikkia. Eli ohjausjaksossa meidän täytyy katsoa näitä 17 kestävän kehityksen tavoitetta. En tiedä, oletteko kuulleet, että viime viikolla tehtiin ensimmäinen yritys katsoa näitä 17 tavoitetta. Ehkä teidän maanne on siellä mukana. Luxemburg ei nyt ole ollut kauhean hyvä. Me olemme siellä OECD-maiden keskikastia. Eli olen käynyt nämä läpi ja siellä on aika konkreettisia tuloksia, kun katsotaan ihan kansalaisia ja poliitikkoja. Eli siellä on hyvä yhteenveto, siellä on ohjausjakso, sitten kestävän kehityksen tavoitteet ja katsomme, miten ne voidaan sitten yhdistää. Ja sitten minulla on hiukan ongelmia, ymmär, en ymmärtänyt Maton viimeistä kysymystä. Ja äh, Maton viimeisen, voisitteko toistaa sen? Si, grazie. Niin. Eli kysyin, millä tavalla puheenjohtajavaltio aikoo panna täytäntöön tätä emirsuunnitelmaa eli että saataisiin aikaan kasvua ja parantaa kilpailukykyä. Eli onko jotain tuloksia jo? I don't see concrete results yet. Minä en vielä näe konkreettisia tuloksia. It was a very honest answer. Erittäin rehellinen vastaus. Kiitoksia. Tässä on nyt vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Aika on tosiaan kortilla, niin kuin jo aiemmin totesin. Pyytäisin korkeintaan minuutin kysymyksiä, jotta, jotta vielä mehti vastata. Rouva Bresso, olkaa hyvä. Si, je Kiitos. Halusin palata aiheeseen, jota jo käsiteltiin. Ajattelitte, että tarvitsisimme sitä, että emme olisi niin riippuvaisia jäsenvaltioiden tekemistä päätöksistä. Kyseessä nyt on kuitenkin asetus. Miksi täytyy toimia niin, että aina vain luotetaan jäsenvaltioihin silloin, kun kyse on kahden alueellisen toimijan välisestä sopimuksesta? Mehän on, olemme Euroopassa, meillä on yhteisiä rakenteita, yhteisiä direktiivejä ja asetuksia – mitä tässä oikein pitää tehdä, jotta saadaan sitten asialle myös jäsenvaltioiden hyväksyntä? Kun otamme huomioon, että makrostrateginen alpien alueen strategia on hyväksytty ja siinä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on hyvin tärkeä. Tähän kysymykseen kiinnitetään aivan erityistä huomiota. Vuoristoalueethan ovat erityisen haavoittuvia tästä näkökulmasta. The next question is from... Kiitoksia. Seuraavaksi herra äh, Arimon. Kiitoksia. Parahin luksemburgilainen ystävä, minä tulen Belgian itäosasta. Olemme siis ihan naapureita ja päivittäisessä työssäni täällä Euroopan parlamentissa ähm, käsittelen raja-alueen ihmisten elämää. Monet esimerkiksi omalta alueeltani käyvät Luxemburgin, Luxemburgissa töissä, rajan yli ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan tätä työtä, niin aina ei välttämättä edetä rajat ylittävässä yhteistyössä, koska mm, lainsäädännöt ovat niin erilaisia ja muutosta ei ole tai muutoshalukkuutta ei ole. Joten olisi tietenkin hyvä, jos voisimme asiaa parantaa. Ja mitä tulee alueiden komitean, totesitte, että siellä on oltu aika varovaisia ja pyytäisinkin ehkä, jos teillä on asiakirjoja, että saisimme ne myös käyttöömme. Ja sitten kysyisin vielä, että mitä, mitä teillä on tässä suunnitteilla? Esimerkiksi Interreghän on aivan elintärkeä meille kaikille. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava kysymys, herra Bogovic, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, että esittelitte näitä painopistealueita. Olen samaa mieltä näistä painopistealueista, eli meidän täytyy keskittyä monentahoiseen kehitykseen. Meidän täytyy kehittää sekä maaseutua että kaupunkialueita. Tämä on avain yksittäisten maiden vakauteen. Itse olen Sloveniasta ja yli 50 prosenttia asukkaista asuu maaseudulla. Meillä on hyvät infrastruktuurit maaseudulla ja siellä tarvitaan nyt vain työpaikkoja. Puhun tästä nyt kun puhutaan tästä ajankohtaisesta maahanmuuttoasiakasta Lähi-idästä. Pohjois-Afrikasta tulee maahanmuuttajia Eurooppaan. Ja pikkuhiljaa maahanmuuttoa tapahtuu myöskin EUn sisällä. Ihmiset lähtevät töihin muihin maihin EUn sisällä. Eli maiden EU-jäsenvaltioiden välillä on myöskin maahanmuuttoa. Ja mielestäni, jos meillä ei ole vakaita olosuhteita kaikille sekä kaupunki- että maaseutualueilla, niin sitten meillä tulee olemaan vakavia ongelmia tulevaisuudessa. Lisäksi meidän täytyy keskittyä maihin, jotka ovat matkalla kohti Eurooppaa, Länsi-Balkanin maihin. Ne täytyy pitää mielessä. Niitä pitää edelleen auttaa ja olisimme silloin vakaampia ja koheisimpia. Rouva Michel, seuraavaksi olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Niinhän se tosiaan on, että teidän tavoitteenne on erittäin kunnianhimoinen. Erityisesti iloitsen siitä, että alueelliset ja paikalliset toimijat ovat teille tärkeitä. Tässä mielestäni mm, nähdään kyllä alueiden komiteankin panos Ova Bresso ja minä olemme oikeastaan kasvaneet alueiden komiteassa ja kyllä sen vaikutuskin tässä näkyy ja olisi hienoa, että vihdoin saataisiin konkreettisia päätöksiä Ähm, minulla olisi pakolaiskysymykseen liittyen vielä kysymys. Kun ajatellaan alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti raja-alueilla, niin mielestäni myös maahanmuuttopolitiikassa tarvittaisiin uusia tuulia. Pakolaispolitiikkahan on huomattavasti enemmän ja muutakin kuin vain tämä tämänhetkinen tilanne, joka on poikkeuksellinen. Maahanmuutto tarkoittaa myös integroitumista yhteiskuntiin ja uusia lähestymistapoja erityisesti raja-alueilla. Onko teillä tässä jotain konkreettisia ajatuksia? Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Etheridge. Thank you. Um... Kiitos käsittelisin samoja teemoja kuin monet muutkin, mutta voitte kuvitella, että hieman eri kulmasta kuitenkin. Ilmastonmuutos ensinnäkin. Jos me emme lopeta kaikkea tätä, näitä pahoja tapojamme, niin sitten jäätiköt sulavat. Mitenpä sitten Birminghamin kaltainen kaupunki ja ruuhkamaksut? Onko siellä niitä tulossa sitten vähemmän? Entäpä sitten jätehuolto, kun tarkoitus on päästä EU 2020 tavoitteisiin ja viherryttämiseen, niin miten käy näille maksuille? No sitten maahanmuuttotilanne. Ja kun otamme huomioon äh, nämä nykyiset tulijamäärät, tehän tiedätte kuinka paljon tulijoita on, miten, vaikka olisikin hyvää tahtoa, voi organisoida jonkun, jonkinlaista kohdistetaan aluepolitiikkaa, kun ei ole ajatustakaan siitä, kuinka monta ihmistä tulee olemaan milläkin alueella Euroopassa. Tämä ehdotus on aivan tyhjänpäiväinen näin ollen. Thank you. Kiitoksia. Sitten herra Seller, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja oikein sydämelliset kiitokset arvoisa ministeri, että olette tullut vieraaksemme ja todella innostuneesti puhuitte kohesiopolitiikasta. Ja se, että tässä erityisesti painotitte rajat ylittävää yhteistyötä kuudennessa kohesiokertomuksessa, jonka komissio teki, jäimme juuri tätä painopistettä kaipaamaan, mutta viime viikkoisessa mietinnössään Euroopan parlamentti erityisesti painotti raja-alueyhteistyötä kohesio- ja aluepolitiikassa ylipäätään. Kun ajatellaan asetusta ja niitä äh, mahdollisuuksia, joita se tarjoaa, kun puhutaan, tai te viittasitte esimerkissänne äh, jätevesihuoltoon, joka voisi olla äh, rajat ylittävää. Ja kyllä tämän täytyisi olla nykyasetuksenkin puitteissa mahdollista, ellei esteitä asetettaisi aina jäsenvaltioiden taholta pikemminkin kun rajakunnat yhteistyötä haluaisivat tehdä. Minä olen itse esittelijänä ja olen havainnut, että yhteistyön puutetta on itse asiassa niiden välillä, jotka ajavat interregia tai käyt, mm, johtavat interreg-toimia ja niiden välillä, jotka todella ähm, näitä toimia toteuttavat ruohonjuuritasolla. Eli tällaista lähestymistä kyllä kaivattaisiin. Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että rajoista on jälleen tehty yhä läpäisemättömämpiä ja kyllä kun puhutaan naapurimaista, niin Euroopan unionin tulisi kyllä tarjota lisää mahdollisuuksia raja-alueiden vahvistamiseksi. No, Luxemburgilla ulkorajoja ei ole, mutta monilla muilla jäsenvaltioilla äh, kyllä on, ja ne sattuvat lisäksi sitten vielä kuulumaan taloudellisesti heikompiin jäsenvaltioihin. Tällainen rajat ylittävä yhteistyö olisi näille jäsenvaltioille kyllä erittäin tärkeää. Voisitteko ehkä tätä vielä ja siihen liittyviä käsityksiä ne kuvailla? Kiitoksia sitten herra Ruus. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin sanoa, että 24 vuoden ajan olen ollut mukana paikallispolitiikassa ja olen iloinen siitä, että nyt näitä asioita juuri korostetaan. Jätevesihuolto on hyvä esimerkki. Voisimme soveltaa siinä toissijaisuusperiaatetta ja haluaisin todeta, että kannatamme sitä, että PK tai pienten ja keskisuurten kaupunkien rooli – se on keskeistä. Ja sitten olisi apua näille alueille, se olisi hyvä tuki aluekehitykselle. Kaupunkistrategia on myöskin tärkeä, sitä ei tule unohtaa. Se on hyvin keskeinen ja mielestäni myöskin lisäarvo. Lisäarvo liittyy myöskin kohesiopolitiikkaan ja sitä pitää toteuttaa muistamalla 2020 strategia. No- Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen kysymys alle minuutti, herra no- Novakov. Uh, besides most of the colleagues here never been... Puheenjohtaja. Minulla on hieman eri näkökulma siihen, mitä sanoitte. Haluaisin esittää kysymyksen yksinkertaistamisesta, mutta hieman toisesta näkövinkkäristä. Tiedätte varmasti, että virhet taso tällä hetkellä on noin pari prosenttia. Ja pienentyminen virhetasossa säästää meiltä miljoonia, mutta sitten tarkastukset vaativat kaksinkertaisen määrän varoja. Mikä on teidän tavoitteen, erityisesti siihen, kun on ylisääntelyä jäsenvaltioissa? Very much. Kiitos oikein paljon. Lyhyt kysymys. Hyvin tiivis, alle minuutin. Näin. Tämä oli viimeinen kysymys ja nyt arvoisa ministeri, lyhyet vastaukset pyydän. Olkaa hyvä. Um, so I, uh... Teen parhaani. Täällä tuli paljon saksalaisia kysymyksiä. Ja tämä uusi oikeudellinen väline, jota käytetään sitten tämän etivälineen siellä. Eli tässä ei ole mitään kilpailevia, vaan täydentäviä välineitä. Ja me olemme samaa mieltä siitä, että tämä lainsäädäntö on rakenne, jota rakennetaan ja jota työstetään sitten johdonmukaisella tavalla. Mutta sinänsä tässä rakenteessa ei ole näitä oikeudellisia tai mitään rahoituksellisia esteitä. Ja jos katsotaan näitä maita, niin meillä on Luxemburgissa viisi välinettä käytössä. Jos nyt katson niitä, niin ne ovat kaikki ohjelmistoyhteistyöhankkeita. Eli mehän hallinnoimme nyt Interregia suurilla alueilla. Siinä voidaan palkata pari henkilöä ja hallinnoida budjettia, mutta jos huomenna sitten katsotaan, niin ensimmäinen, tämä on ensimmäinen konkreettinen yhteinen infrastruktuuri. Ja ranskalaisilla on aikomus rakentaa junayhteys Tionvillestä Luxemburgiin. Ja meillä on näitä erilaisia normeja eri maissa. Jos katsotaan, että haluamme rakentaa vaikka raitiovaunun Luxemburgin, jossa menee rajan yli, ja sitten meidän täytyy noudattaa näitä ranskalaisia sääntöjä, ne ovat erilaiset kuin Luxemburgissa, ja silloin Ranskan parlamentin täytyy sitten muuttaa Ranskan lakia, jotta tämä juna voi kulkea Luxemburgista Thionvilleen. Ja tässä tapauksessa Ranskan alue, joka haluaa olla mukana tässä hankkeessa, vain tekee pyynnön viranomaisille ja kysyy, tämä raitiovaunuyhteys, eikö sitä voitaisiin eikö sen osalta voitaisiin noudattaa ranskalaisia sääntöjä, koska ei voida luoda mitään kolmatta lainsäädäntöä tälle junapätkälle, vaan ehkä tässä räätyltävässä hankkeessa sovelletaanko siinä Ranskan lainsäädäntöä vai Luxemburgin lainsäädäntöä. Ja hallitus olisi vain todennut, että tämän yhteyden osalta sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä eikä Luxemburgin. Eli ehkä vähän vastasin myöskin Ahimondin kysymykseen. Ja tietysti toimitamme teille näitä papereita. Me olemme tehneet tässä etukäteistyötä ja mehän emme usko, että tämä nyt saadaan päätöksen tällä kaudella. Tässä on vielä liikaa esteitä, mutta tämä, tässä EU-ssa tarvittaisiin asetus tai direktiivi, ja sen jälkeen sitten jokainen jäsenvaltio niin halutessaan voi sitten kansallisella tasolla määritellä tarkemmin, mitkä viranomaiset tulevat kysymykseen näissä kysymyksissä, mitä aloja tämä koskee. Meille on selvää, että ei tätä voi laajentaa kaikille aloille. Huomenna meillä on työtä, joka koskee työaikaa, mutta sitä ei voi soveltaa naapurimaahan. Se olisi aika hankalaa, jos ajatellaan vaikka teknisiä infrastruktuureja tai ympäristöongelmia, energiantuotantoa. On puhuttu vapautetuista eurooppalaisista energiamarkkinoista. Eli en tiedä, miten esimerkiksi belgialaisesta tuulimyllystä saataisiin sähköä Luxemburgin. Millaisia tariffeja noudatetaan? Belgian tariffeja vai Luxemburgin. Eli me olemme tietysti pohtineet näitä asioita ja voisin puolen tunnin ajan mainita konkreettisia esimerkkejä siitä, missä tätä välineitä sovelletaan. Ja sitten Bogovic, olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tarkastella kansainvälistä maahanmuuttoa, mutta myöskin EUn sisäistä maahanmuuttoa. Itse tulen maaseutualueelta ja on harmi, että niin monet lähtevät maaseudulta. Siellä on korkealaatuista elämää ja sitten kaupungeissa on enemmän saasteita kuitenkin. Meillä on nyt uusi väline, tämä kolmas teollinen vallankumous, internetvallankumous. Se luo paljon uusia mahdollisuuksia raja-alueille ja maaseutualueille – jos nyt tarkastelee yhteiskuntaa, niin voi nähdä kaksi suurta muutosta. Eli keskitetyistä rakenteista siirrytään kohti hajautettuja rakenteita. Jos katsotaan vaikka energiapolitiikkaa Saksassa, tämä on hyvä esimerkki hajautumisesta. Ja toisaalta kilpailusta mennään kohti yhteistyötä. Jos katsotaan vaikka nyt jakotaloutta, siellä on nuoria ja vähemmän nuoria ihmisiä mukana. Eli suuria muutoksia tapahtuu. Ja nämä kaksi trendiä, tämä hajaantumistrendi ja sitten tämä yhteistyötrendi, nämä luovat maaseudulle suuria mahdollisuuksia, mutta myöskin raja-alueille. Ja usein ne ovat samoja, eli maaseutualueita on usein raja-alueilla. Mutta se, mitä olen nähnyt pienessä Luxemburgissa. Jos poliitikot ja talouden toimijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat maaseutualueilla eivät tiedä näistä suurista uusista mahdollisuuksista, niin niitä ei hyödynnetä. Ja silloin suuret kaupungit ovat taas ensimmäisiä toimijoita ja työpaikkoja voidaan luoda. No, sitten kun Lufthansa pystyy hoitamaan tilin kirjanpidon Intiassa, niin miksei sitten Ranskassa voitaisiin siirtää osaa työtä maaseudulle tai Brysselissä. Brysselistä voitaisiin siirtää vaikka työtä Saksan raja-alueelle. Eli tällaisia alueellisia vaikutuksia on Euroopan kohesiopolitiikalla. Vuonna 2015 kohesiopolitiikka ei voi olla samaa kuin vuonna 1990, kun internetiä ei vielä edes ollut olemassa. Eli tätä tarkoitamme, kun puhutaan pitkän aikavälin strategisista keskusteluista ja näkymistä, jotka pohjautuvat selkeisiin tieteellisiin tutkimuksiin. Ja tästä nyt on kyse, ja tätä työtä ei tehdä vain Luxemburgin puheenjohtajakaudella, vaan vielä seuraavan 15 vuoden ajan. Thank you. Thank you very... Kiitos oikein paljon. Kiitämme valtiosihteeri äh, hänen vierailustaan ja vastauksistaan. Tämä oli todella kiinnostava tapaaminen. Oli mukava kuulla teidän vastauksianne. Me tuemme Luxemburgin aloitteita sen puheenjohtajakaudella. Tiedän, että regivaliokunnan jäsenet haluavat mielellään olla ajan tasalla aloitteista. Kiitos oikein paljon.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 Colleagues, I ask you again to take... Kollegat, pyytäisin teitä nyt jälleen asettautumaan aloillenne, jotta voimme jatkaa tätä valiokuntakokoustamme. We have our next... Seuraava vieraamme onkin jo täällä kokoussalissa. Let us begin. Joten aloitamme. Dear colleagues, Parhaat kollegat tiedätte, että komission sen Kretsu kävi kokouksessamme viimeksi vain kaksi viikkoa sitten ja esitteli tuolloin komission lainsäädäntöehdotuksen Kreikka-rahoituksen suhteen. Kyseessä oli kiireinen menettely ja tästä syystä tuo ylimääräinen kokous kaksi viikkoa sitten järjestettiin komission jäsenen kanssa yhdessä. Tänään komission jäsen Kretsu on vieraanamme liittyen äh, rajat ylittävän yhteistyöhön sekä Interregin 25-vuotisjuhlallisuuksiin äh, äh, viimeisen neljännesvuosisadan aikana vuonna 1990 perustettu Interreg on antanut merkittävän panoksen Euroopan alueelliseen yhteistyöhön. Siihen liittyy rajat ylittävää, jäsenvaltiot ylittävää sekä alueiden rajat ylittävää yhteistyötä ja erityisesti keskitytään nyt raja-alueisiin. Eli noin 37 prosenttia Euroopan unionin väestöstä katetaan tämän painopisteen kautta. Interreg kattaa kaikki 28 EU-jäsenvaltiota, sitten Norja, Sveitsi ja Liechtenstein EFTA-maat, kuusi maata ja vielä 18 naapurimaata. Aluekehitysrahasto rahoittaa Interregia. Sen talousarvio on hyvin pieni, vain alle 3 prosenttia koko kohesio budjetista, mutta tuhannet hankkeet ovat muuttaneet miljoonien kansalaisten elämää. Nimittäin on rakennettu siltoja raja-alueilla niin ihmisten kuin äh, yrityselämänkin välillä. Ja nyt äh, voidaan todeta, että Interreg on todellinen menestystarina. Ehdottaisin, että tämä, äh, tämän menestystarinan esittely aloitettaisiin lyhyellä elokuvalla. Interregistä komissio on tämän filmin valmistellut ja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 You see, it, you see, it was a very... No niin, että tämä oli ihan lyhyt äh, filmi, mutta kuvaili erittäin hyvin tätä menestystarinaa. Sitten hyvä uutinen. Meillä on hiukan äh, lisäaikaa kokouksellemme. Me voimme todella jatkaa kokoustamme kello 13 asti näiden eri keskeytysten vuoksi, joten nyt puheenvuoron saa komission jäsen Kretsu. Hän voi esitellä meille Interkin menestystarinan. Dear chairwoman, honorable members. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Olen iloinen, kun voin tänään olla täällä paikalla. Otin mielelläni kutsun vastaan osallistua valiokunnan kokoukseen ja käydä näkemysten vaihtoa rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tästä on tulossa aluepolitiikan hyvin merkittävä osa-alue. Tiistaina olin Luxemburgissa konferenssissa, jossa juhlittiin Interregin 25 vuotta. Minulla oli silloin mahdollisuus tavata ihmisiä, jotka ovat toteuttaneet Interregiä näiden vuosien aikana. Tästä lyhyestä elokuvan pätkästä näitte joitakin saavutuksistamme. Tämänpäiväisen puheenvuoron haluaisin käynnistää kiittämällä lämpimästi kaikkia niitä, jotka joko Interregin kautta tai muissa yhteistyöaloitteissa ovat antaneet panoksensa yhtenäisen Euroopan kehittämiseen, jossa erot ovat valtikortteinamme. Näin me saamme energiaa myös jatkaa tätä yhteistyöseikkailua. Aivan niin kuin puheenjohtaja Mihailova sanoi, jo 90-luvulla internet käynnistettiin ja sen päätarkoitus oli täydentää sisämarkkinoiden kehittämistä. Jotkut teistä Interreg 15 tunnette tämän, mutta meille, jotka tulemme Keski- ja Itä-Euroopan maista, Interreg-dynamiikka on paljon uudempi asia. Se on kuitenkin auttanut meitä kaikkia, jotta olemme voineet parantaa haavojamme, joita historian aikana on syntynyt, ja olemme voineet luoda parempaa tulevaisuutta lapsillemme. Hyvät kollegat, voin sanoa, että 25 vuoden aikana Interreg on todennäköisesti auttanut meitä kaikkia samanaikaiseksi huomattavaa edistystä, ei pelkästään niiden keskuudessa, jotka tukevat Euroopan parlamenttia innokkaasti. Kävisin nämä viisi saavutusta nopeasti lävitse ja uskon, että tämä on hyvä hetki puhua saavutuksista. Me emme näinä päivinä saa unohtaa myöskään näitä hyviä saavutuksia. Ensinnäkin kyse on luottamuksesta. Tuhannet Interreg-hankkeet hankkeet, esimerkiksi PIS-ohjelman alaisuudessa, jossa on pyritty sovittelua edistämään ja luomaan luottamusta. Tämähän on kaikkien yhteistyön pohjana. Minun näkökulmastani on ikävää, että jotkut väittävät, että sodat olisivat ratkaisu yhteisiin ongelmiin ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä yhteistyöllä niin, että kunnioitetaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa. Olemme suvaitsevaisia heikompia kohtaan, niitä kohtaan, jotka kärsivät. Totta kai valvomme yhteistä turvallisuutta jäsenvaltioissamme kaikkien edun nimissä. Eilen kollegiossakin totesin, että naapurit ovat kuin perhe. Ei heitä voi valita, mutta yhdessä on tuloa toimeen, jotta ymmärrämme toinen toistamme. Voimme kokoontua yhteen ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Olen surullinen, kun näen, että maat eivät pääse neuvottelupöytään ja eivät löydä yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Toinen saavutus on yhteyksien paraneminen. 3500 hanketta olemme toteuttaneet Interregissä kaupunkien välisten yhteyksien, infrastruktuurin parantamiseksi, liikkuvuuden tehostamiseksi ja rajojen ylitse. Kolmanneksi terveellinen ympäristö. Meillähän on mukava hanke Espanjan ja Ranskan raja-alueiden välillä. Siellä on suuri sairaala, joka on hyvin varustettu terveellinen ympäristö rajoista huolimatta on tavoitteena. Kaikki voimme olla ylpeitä tästä infrastruktuurista. Mainitsin esimerkkinä tämän sairaalan Hoserdassa, miten hän nimi nyt mahtoi tulla äänetyksi. Siellä siis palvellaan ja työskentelee sekä espanjalaisia että ranskalaisia metsät ja joet eivät tunne rajoja, eivät myöskään saasteet, eivätkä tulvat, eikä, eivätkä tulipalot. Nämä katastrofit, olivatpa ne ihmisen tai luonnon aiheuttamia, eivät tunne mitään maantieteellisiä rajoja. Olemme ymmärtäneet, kuinka vahvoja me yhteistyön kautta olemme, kun taistelemme katastrofeja vastaan silloin, kun rajat ylittävästi voimat yhdistetään. Viides saavutus kasvu ja työpaikat. Esimerkiksi Baltian alueen alue Innoreg tai sitten Interreg Europe-hankkeet osoittavat, että Interreg on tarjonnut huomattavan panoksen myös nykypäivän haasteiden ratkaisemiseen. Me haluamme miljoonia työpaikkoja kansalaisillemme. Tällä hetkellä meillä on liikaa työttömiä. Interregin ansiosta monet hankkeet saavat myös poliittista ja taloudellista painoarvoa. Meillä on valtavasti hankkeita, joihin ollaan valmiina investoivan 10 miljardia euroa lähivuosina. Saavutukset on tunnustettu, mutta tiedämme, että meillä on edelleenkin parantamisen varaa. Esteitä on vielä runsaasti. Ne voivat olla hallinnollisia tai juridisia. On monimutkaisuutta, joka on tarpeetonta ja se estää rajat ylittävää yhteistyötä. Minun yksi prioriteettini on, että poistamme esteet ja teemme konkreettisia ehdotuksia tähän suuntaan. Käynnistän myös verkkokuulemisen sen suhteen, miten näitä esteitä voidaan poistaa. Kuuleminen on avoin kaikille kansalaisille eh, syyskuusta joulukuuhun. Kyseessä on julkinen kuuleminen, joka tapahtuu kolmen kuukauden aikana ja kaikilla on mahdollisuus vastata. Arvoisat valiokunnan jäsenet, Totta kai voin luottaa teihin niin, että osallistutte kuulemiseen, mutta levitätte myös sanaa. Nostatte esille hyviä ajatuksia ja rohkaisette raja-alueiden kansalaisia, järjestöjä ja liike-elämää osallistumaan kuulemiseen ja jakamaan kokemuksiaan. Luotan myös teidän tukenne, kun ajatellaan nämä erityisiä raja-alueiden esteitä. Tuotte nämä tietoomme omilta alueiltanne nostatte nämä siis myös keskusteluun. Rinnakkain työstämme myös makrotaloudellisia strategioita. Jakubcicille haluan sanoa kiitokset äh, tekemästäni mietinnöstä. Siihen palaan hetken kuluttua. Makroalueiset strategiat äh, ovat mukana uudessa lähestymistavassa – ne ovat erilaisia kuin se alueellinen yhteistyö, jota on tehty viimeisen vuosikymmenen aikana. Nämä strategiat ovat osana strategista puitteistoa niissä maissa, joissa kollektiivisesti puututaan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, luodaan yhteistä potentiaalia ja mahdollisuuksia. Tarkoitus on täydentää alueellista perinteisiä alueellisen yhteistyön välineitä, saadaan investointia reaalitalouteen, voidaan pyrkiä myös vähähiiliseen talouteen ja innovointiin. Tarkoitus on tehostaa myös hallintokapasiteettia luomalla rajat ylittäviä kumppanuuksia. Tarkoitus on saada varoja eri lähteistä, muun muassa sosiaalirahastosta ja EUn ohjelmista sekä myös investointipankista, valvonpankista ja niin edelleen tunnistamme rajat ylittävien hankkeiden potentiaalin. Ne voivat hyötyä myös esirahastosta. Makroalueellinen lähestymistapa, joka on hyväksytty vuonna 2009, on nyt jo osoittautunut menestyksekkääksi. Jäsenvaltioiden pyynnöstä komissio on koordinoinut valmistelua ja täytäntöönpanoa näissä strategioissa. Itämeren alueella ja Tonavan alueella olemme saaneet jo konkreettisiakin tuloksia. Adriameren ja Ioniameren strategia on jo pääsemässä vastaamassa merkittäviin haasteisiin. Sitten Alppien alueellinen strategia, joka on juuri heinäkuussa hyväksytty. Tarkoitus on saada tuloksia aikaan ensi vuoteen mennessä. Mekanismit ovat paikallaan, jotta voimme tarttua niihin haasteisiin, joita alueella on. Tässä yhteydessä komissio pitää tervetulleena suositusta, jonka Jakubcic omassa mietinnössään esittää. Kyse on Adrian ja Jonian alueista. Tästä tullaan keskustelemaan käsittääkseni myös iltapäivällä. Aivan erityisesti eh, näissä strategioissa jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että on hallintokapasiteettia ja asiantuntijuutta strategian täytäntöönpanoon. Tämä on aivan erityisesti jäsenvaltioiden pyynnön tulosta. Komissiolle on oleellista, että myös jäsenvaltiot ovat eturintamassa ja kokevat tämän omaksi asiakseen. Kansallisilla parlamentilla voi olla keskeinen tehtävä strategioiden tunnetuutta pitää lisätä ja näkyvyyttä niin ikään hallitusten parissa täytyy lisätä. Lainsäädäntövälineitä on olemassa, ne voivat edesauttaa kansallisen politiikan linjaamisessa, investointisuunnitelmissa ja ohjelmissa. Tämä on relevanttia, kun ajatellaan hakijamaita ja mahdollisia hakijamaita. Olen tietoinen siitä, että sen jälkeen kun puheenjohtaja Juncker ilmoitti, että on poliittinen päätös olla laajentumatta tällä kaudella, niin myös hakijamailla on käytössään tämä puitteisto. On hyvin tärkeää koostaa näitä asioita. Meillähän on neljä jäsenvaltiota ja neljä ei-jäsenvaltiota, joita asia koskee. myös ulkoministerit ja muut ministerit voisivat käsitellä tätä puitteistoa samassa pöydässä, käydä näkemysten vaihtoa. Ja minusta meillä on moraalinen velvoite tarjota näille maille myös kuuluvuutta ja toivoa jatkon varalta. Hyvät kollegat, me olemme tärkeässä vaiheessa. Strategia alkaa tuottaa tulosta. Näin ollen on oleellista, että kaikki yhdistävät voimansa, jotta menestys toteutuu. Meidän on tarjottava hallintokapasiteettia, jotta hyvät ajatukset toteutuvat myös paikan päällä. Lopuksi haluan viitata myös tärkeään kysymykseen, nimittäin pakolaiskysymykseen. Juncker unionin tilapuheessaan mainitsi, että pääprioriteettina on oltava pakolaiskriisiin vastaaminen. Kyse on inhimillisestä arvokkuudesta humaniudesta. Kyse on myös historiallisesta oikeudenmukaisuudesta Euroopassa. Eurooppa on manner, jossa lähestulkoon kaikki joskus, joskus ovat olleet pakolaisia. Minä itse ja perheeni lähti Kisinausta, kun venäläiset tulivat, jättivät Romanian. säilyttääkseen romanialaisen identiteettimme. Me olemme vakuuttuneita, haluamme auttaa heitä, haluamme tarjota apua myös rakenne- ja investointirahaston kautta. Vuonna 2014-2020 kaudella 20 miljardia kehitysrahastosta on korvamerkitty inklusiiviseen kasvuun, sosiaaliseen integraatioon, mukaan luettuna maahanmuuttajat – Tämä koskee myös kaupunkialueita ja asuntoasioita. Luxemburgissa pyydin Interreg-hallintoihmisiä tutkimaan, miten näitä toimia voidaan tukea myös uusien ohjelmien kautta. Meillä on nyt haasteita edessämme, talouskriisi, pakolaisten saapuminen. Kaikki tämä vahvistaa uskoamme, että yhteistyön kautta me kaikki olemme yhdessä vahvempia. Tarvitaan lisää yhteistyötä, ei suinkaan vähemmän. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa, ei suinkaan vähemmän. Alueellinen yhteistyö on keino saada vahvempi unioni. Näin toivomme, että saamme teidän sitoumuksen ja yhteistyönne tuoksemme. Kiitos ja mielelläni käyn keskustelua kanssanne. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Olipa mukava puhe. Kiitos oikein paljon. Ja niin kuin äh, Yleensä kuulemme ensin koordinaattorien kysymyksiä ja herra Van Nistelrooy saa aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tuntuu, että tässä oltaisiin nyt samassa perheessä. Tällä toitettiin hyvää syntymäpäivää, tällä joku kakkuukin kiersi, niin se hävisi niin kakun kuva itse asiassa, ja Interreg jakaa tätä kuvaa kaikille, mutta oikea kakkua meillä kyllä valitettavasti ei ole. So you have Thank you very much. Selvä, kiitoksia. Mutta tältä tuntuu, koska 90-luvulla, kun olin alueministeri, meillä oli paljon kokemusta rajat ylittävästä yhteistyöstä ja sitten toimin Euroopan aluejärjestön puheenjohtajana – ja parlamentti korosti paljon tätä osaa kohesiopolitiikasta. Muistan, että monta kertaa neuvoston ehdotuksia käsiteltiin, eli olen tästä iloinen ja samalla kannalla. Toinen asia, alueellinen yhteistyö. No, se on ihan hyvä. Mutta sen takana alueellinen kohesio. Se on asia, joka on hiukan luisumassa pois. Jos me katsomme tätä kohesioraporttia, parlamenttihan on siihen ottanut kantaa, niin seitsemännessä kohesioraportissa tilanne on täysin erilainen. Eli aloitet, meidän pitää aloittaa alueellisesta kohesiosta – Sehän on tämä kolmas tärkeä osio perussopimuksessa. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen. Ja tämä alueellinen on hiukan jäänyt varjoon. Ja alueellinen yhteistyö on osa tätä. Eli millä tavalla hoidamme nämä suuret haasteet, joita Euroopassa on. Niitä on paljon, kun ajatellaan tätä alueellista kohesiota. Eli tätä tulisi työstää. Kolmanneksi, se mitä sanoitte pakolaisista, on ihan oikein sanoa, kuten aamullakin todettiin. Eli meillä täytyy olla joustavuutta niissä maissa, joissa näitä ongelmia on, ja toisin niitä voitaisiin ottaa. Ja sitten tämä Kreikka-ehdotus. Me sanoimme, että poistetaan yhteisrahoitus. Minun ryhmäni EPP sanoo, että mikäli tarpeen, tehdään ehdotus, jossa poistetaan yhteisrahoitus 95 prosenttisesti kaikilta alueilta tai mailta, jotka tarvitsevat sitä. Avuksi tehän puhuitte jo, että 20 miljardia on mahdollista, mutta miksi me teen näin? Se ei maksa mitään ja jos jäsenvaltiot tukevat tätä, niin miksei näin tehdä? Eli meillä, meidän pitäisi saada teiltä uusia ehdotuksia ja poistaa yhteisrahoitus. Ja sitten eilen saimme tilintarkastustuomioistuimen raportin, jossa käsitellään julkisia hankintoja. Tulokset eivät olleet hyviä neljässä maassa, joita tutkittiin, Eli ensi kerralla, kun tulee tänne, niin voisimmeko saada tämä asiakirjat? Meidän pitää keskustella tästä aiheesta, koska tässä on tätä etukäteisehdollisuutta ja varoja, varojen virtaus onkin maahan voidaan estää tietyissä tapauksissa. Eli jos tämä saataisiin vielä esityslistalle. Thank you. It's usually... Kiitos. Näin yleensä tehdäänkin, että kun me tapamme komission jäsenenä, valmistelemme samalla sitten jo seuraavaa tapaamista. Rova Kreel. Kiitos rouva puheenjohtaja. Rova komission jäsen, haluaisin kiittää nyt tässä tilaisuutta hyväkseni, onnitellakseni näistä 25 vuodesta, menestyksen vuodesta Interrekin suhteen. Itse tulen Saksin alueelta, joka vuodesta 1990 on saanut osallistua Euroopan unionin puitteissa tähän rajat ylittävään yhteistyöhön ja Saksin alueella on osavaltion kokoon verrattuna hyvin pitkä raja Tsekin tasavallan ja Puolan kanssa. Ja tiedän kyllä, minkälaisia ongelmia näillä raja-alueen ihmisillä on. Siksi haluan esittää lämpimät kiitokset myös kaikille niille kansalaisille, kaikille niille kaupungeille, kunnille ja järjestöille, jotka tätä rajat ylittävää yhteistyötä mm, toteuttavat, jotka sen herättävät henkiin. Esimerkiksi kaksikielinen saksan ja tsekin kielten yhteinen päiväkoti Mm, avattiin ennen kuin mitään valtioiden välistä sopimusta oli, eikä tiedetty esimerkiksi vakuutuskysymyksistä tai kun Saksin pelastuspalvelut menevät rajan yli auttamaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet onnettomuuteen tietämättä tarkalleen, mikä vakuutus tilanne on. Nämä ihmiset, jotka tekevät tätä työtä ruohonjuuritasolla odottamatta mitään tai miettimättä mitään valtioiden välisiä sopimuksia. Ehkäpä myös, kun käydään mm, keskustelua, jota juuri käytiin Luxemburgin edustajan kanssa puheenjohtajavaltion ohjelmasta, niin jos tällaista rajat ylittävää yhteistyötä ei olisi, niin monet raja varmasti eivät olisi niin menestyksekkäitä kuin ne nyt ovat. Komission jäsen, te työskentelette komissiossa nyt myös rakennepolitiikan ja sen rahastojen byrokratian keventämisen ja lainsäädännön yksinkertaistamisen suhteen. Ja pyytäisin, että kun pienet järjestöt, pienet kunnat, haluavat tehdä yhteistyötä, etteivät ne törmäisi tällaiseen byrokratian muuriin, joutuisi kirjoittamaan sivu kaupalla hakemuksia ja mm, esimerkkejä rajat ylittävän yhteistyön yskähtelystä on valitettavan paljon. Tämä yhteistyö olisi usein hyvin halpaa, hyvin edullista, mutta törmää kerta kaikkiaan byrokratian muuriin. Ja kyllä tilintarkastajille täytyy sanoa, että ihmiset, älkää nyt välttämättä tuijottako, että onko jokainen 5000 euron äh, hanke toteutunut joka ikisen pilkun äh, ja pisteen mukaisesti. Tärkeintä on se, että tehdään ja toimitaan ja kyllä virheitäkin voi tapahtua, sehän on inhimillistä, mutta tilintarkastustuomioistuin äh, mm, ei voi silloin mielestäni vaatia rahojen palauttamista, kun ihmiset ovat antaneet merkittävän panoksensa ja oman tärkeän panoksensa tähän työhön. Pakolaisista puhuin jo aiemmin tänään. Meidän täytyy olla joustavia, voidaksemme integroida luoksemme tulevat ihmiset paremmin ja voidaksemme tarjota heille eh, puitteet elämälle. Jos eh, tässä tarvitaan eh, rakennerahastoja, paitsi sosiaalirahastoa, myös aluekehitysrahastoa, niin toivoisin, että rahastovaroja voitaisiin tässä lähiviikkoina ja kuukausina ja jopa vuosina ehkä toteuttaa entistä joustavammin. Kiitos. Kiitoksia sitten rouva Tomasic. Drago da ste za temelje stavili izgradnju. Kiitos. Olin tyytyväinen, kun korostitte luottamuksen aikaansaamista. Jos luottamusta ei ole, niin mitä muuta ei voida rakentaa. Kun ajatellaan entisiä kommunistisia maita, niin varmasti ymmärrätte tämän kysymykseni tai toteamukseni. avoimuus ei välttämättä ole näiden kyseisten maiden hyveenä. Asiat riippuvat siitä, mikä puolue sattuu olemaan vallalla. Kun tapahtumia tulee vastaan, niin sitten vallassa olijat käyttävät äh, tapahtumia hyväkseen, saadakseen hyötyä. Komissiossa tulisi olla joku instanssi, joka keräisi näiden tahojen huolenaiheet. Hallituksethan sitä eivät tee. Usein sanotaan, että valitukset komissiolle eivät tuota mitään tulosta. Ne, jotka haluavat avoimuutta, eivät saa sitä toteutumaan. Kenen puoleen he voivat kääntyä? Kiitoksia. Sitten herra Jakovčić, olkaa hyvä. Evo, neću se nadovezati na gospođu Tomašić, jer sam ja Kiitoksia. En nyt jatka Tomasicin kysymystä puheenjohtaja, koska olen edustan Kroatian valtapuoletta, mutta olemme pitkälti samaa mieltä alueellisesta kehityksestä. Olen tyytyväinen nyt tähän Interreg-ohjelmaan. Ne, jotka puhuivat minua ennen, totesivat myöskin, että minulla on ollut hyviä kokemuksia Interregistä. 30-40 hanketta on pantu täytäntöön vastasin näistä itse, kun olin Istrian alueen maakuntajohtaja. Ja yhteistyö slovenialaisten ja italialaisten kumppanien kanssa on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet etenemään hyvin nopeasti ja tehokkaasti. suunnitelmat ovat myöskin olleet hyviä ja haluaisin nyt, että Interreg olisi tärkeimpiä pilareita työssänne. Minulla on ehdotus, joka on ehkä uusi, mutta sen lisäksi, että on rajat ylittävää yhteistyötä, niin meillä pitäisi olla yhteistyötä alueiden välillä, jotka eivät ole naapurimaissa. Me tarvitsemme tällaista alueellista yhteistyötä maiden välillä, jotka eivät ole osa Euroopan unionia, eivätkä ole myöskään rajanaapureita – Eli esimerkiksi yli tuhannen kilometrin päässä EUsta, mutta näissä maissa on halua kuitenkin yhteistyöhön. Hiljattain olen kuullut tällaisia haluja olevan alueilla, jotka eivät ole osana EUta ja osa taas oli EUssa. Eli haluaisin, että tällaista yhteistyötä tehtäisiin, koska mielestäni sellaista tulisi tukea. Ja sitten makroalueellinen yhteistyö. No paljon työtä on vielä tehtävänä. Kuten itsekin mainitsitte, komission jäsen, olen EUn Atrianberin strategian esittelijä. Ja kun laadin mietintöä, havaisin tiettyjä eroja meidän välillämme täällä. Eli meidän täytyy nyt tietää, mitä me haluamme saada aikaan, kun on makroalueita ja mikä on sitten parlamentin rooli ja mitä parlamentilta odotetaan. Kun valmistelemme tätä asiakirjaa, josta tänään äänestetään, niin huomasin, että pitää kerätä tiettyjä ehdotuksia ja kommentteja, jotta voidaan tehdä johdonmukaisempia päätöksiä. eikä olla liikaa eri kannoilla, ja näinhän kävi tässä tapauksessa. Ja sitten tämä maahanmuuttajakriisi on vaikuttanut myöskin Kroatiaan, ja viimeisen 24 tunnin aikana 6400 maahanmuuttajaa on tullut Kroatiaan. Kaikki alkoi hyvin. Kroatia toivotti tervetulleeksi näitä pakolaisia toisin kuin ainakin yksi toinen maa, joka rakentaa muureja mutta toisin kuin tässä maassa, Kroatia on toivottanut maahanmuuttajat tervetulleeksi hymyillen, meillä on majoitusta heille. Ja mielestäni tämä on oikea tapa edetä, mutta me emme pysty kylläkään kestämään tätä pitkään, me sitten saa apua EUlta. Eli pyytäisin, että autatte meitä, koska tilanne tulee varmasti vielä pahenemaan koska paljon muita maahanmuuttajia vielä tulee Kroatiaan ja se saattaa pahentaa tilannetta. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Omarsen, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Euh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Komission jäsen. Monet meistä toivottavat hyvää syntymäpäivää Interreg-ohjelmalle. Silloin kun hyvää syntymäpäivää toivotellaan, niin voi olla, että tuntee myös hieman surullisuutta nyt Interreg-ohjelma on hieman tällaisessa surullisessa jamassa, kun katsotaan, että unionin sisällä rakennetaan muureja, aitoja, ja tämähän on aivan päinvastaista kuin mitä ohjelman henki olisi. Nimenomaan kyse on siitä, että rajat ylitetään, muurit kaadetaan ja luodaan yhteyksiä yhteistyön kautta alueiden kesken. Meidän on otettava nyt huomioon se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, kun tämä pakolaiskriisi on päällä. Solidaarisuuden täytyy toteutua Euroopan unionin tasolla. Tässä uudessa kontekstissa meidän on vahvistettava ohjelmaa, joka on sellainen ohjelma, joka on ollut hyvin visionäärinen myös aika lailla ennakoivasti. Mainitsitte haasteet, jotka meillä on edessämme, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, terveyteen liittyvät uhkat. Kaikki nämä haasteet pakottavat meidät löytämään globaaleja ratkaisuja sellaisessa mittakaavassa, joka koskee useita jäsenvaltioita ja useita alueita. Toinen kommentti jonka haluan esittää. Niin kuin tiedätte, mehän olemme lukuisia kertoja keskustelleet niistä ongelmista, jotka liittyvät saarialueisiin ja kaukana sijaitseviin alueisiin, merten takaisin alueisiin. Niillä täytyy olla myös Interreg-mahdollisuudet ja rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet – pitää paikkansa, että edistystäkin on tapahtunut, on tiettyä joustavuutta, jota on otettu käyttöön, mutta tästä täytyy mennä pidemmälle. Edelleenkin on huomattavaa potentiaalia tälle yhteistyölle. Ja lopuksi voin täysin yhtyä kollega Jakovcicin näkemykseen siitä, että nyt täytyy katsoa pidemmällekin kuin pelkästään naapurialueita. Täytyy pohtia yhteistyötä sellaisten alueiden kanssa kesken, joilla välttämättä ei ole yhteistä rajakaan. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Rova vaan, olkaa hyvä. Kiitos Rova puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Haluan kiittää teitä todella lämpimästi siitä, kun vetoatte lisää Euroopan puolesta. Erityisesti pakolaiskysymys on meille todellinen koetin kivi ja myös kohesiopolitiikka tulee olemaan ja sen täytyy olla tässä merkittävässä roolissa paitsi alueellisen myös erityisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vuoksi. Sitten kohesiopolitiikan roolista mutta minä en kyllä mitenkään tue ehdotusta siitä, että rakennerahastoja käytettäisiin äh, tällaisina sanktioina. Äh, meillä on kyllä muita rankaisutoimenpiteitä unionin sopimuksissa, esimerkiksi artikla 7, ja tällaisia seuraamuksia ei mielestäni kohesiopolitiikan kautta voi langettaa, ei, ei se voi olla Damokleen miekkana jäsenvaltioiden päiden yllä uhkana, jos ne tekevät jotain väärin. Haluaisin kuulla ihan konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä aiotte tässä nyt nopeasti tehdä. Kollegani Rova Kreel tähän jo viittasikin. Siis se, että rakennerahastot, erityisesti aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto saataisiin tämän pakolaiskriisin käyttöön niin, että pakolaisia voitaisiin alueilla, raja-alueilla auttaa. Tämä olisi meille kyllä äärimmäisen tärkeä asia ja näin tarvittaisiin myös kohesiopolitiikan panos pakolaiskriisin päihittämiseksi. Sitten kysymys liittyen Interkin alueelliseen yhteistyöhön, rajat ylittävään yhteistyöhön, joka todella näyttää konkreettisesti Euroopan kansalaisille, mitä hyötyä tästä yhteistyöstä me on. Aiotteko tätä kumppanuusperiaatetta mm, parantaa ja kehittää, mitä rajat ylittäviin ohjelmiin tulee, siis paitsi alue- ja paikallisviranomaisten mukanaolo, myös kansalaisyhteiskunnan olo. Ja sitten viimeinen kysymykseni, kun on käyty neuvotteluja rahoituskehyksestä, niin alueellisen yhteistyön talousarviotahan tuolloin leikattiin. Miten huolehditte siitä, että alan rahoitus on kunnossa tulevaisuudessa? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Roue Demato. Bentornata. Kiitoksia komission jäsen. Tervetuloa takaisin. Annelle sanoisin hiukan tästä kumppanuussopimusasiasta. 2014-2020 vuosilta rahoitus on valmistautunut siihen, että alueyhteistyö ei ole mukana tässä kumppanuudessa. Mutta asetuksessa kuitenkin sanotaan, että kumppanuussopimuksessa toimitaan täydentävästi ja johdonmukaisesti, kun katsotaan näitä alueellisia yhteistyöhankkeita. Eli kysyisin, teidän ja pääosastonne pitäisi katsoa, onko nyt jotain ongelmia tässä koordinoinnissa ja mitä voitaisiin tehdä, jotta koordinointia voidaan parantaa ja ottamalla myöskin huomioon, kuinka tärkeää on ottaa mukaan näiden alueiden työmarkkinaosapuolet. Kiitos. Thank you very much, dear colleagues. We have 11 uh, more wishes. Kiitoksia, parhaat kollegat. Onko täällä muita kysymyksiä vielä? kollegoilta. Kyllä, Hermans, kun te olette täällä listalla. Pyytäisin, että kaikki puhutte lyhyesti, korkeintaan minuutti kullekin kysymykselle niin, että komission jäsen ehtii sitten vielä vastata kysymyksiimme. Todella nyt muut kysymykset. Ensimmäisenä herra Arimo. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa rouva komission jäsen. Itse olen kasvanut raja-alueella ja olen ö, todella sitoutunut taistelemaan Interekin kaltaisten ohjelmien puolesta. Haluaisin sanoa teille ja tämän sanon myös kollega Kreelille, että monet kansalaiset ja monet hakijat, jotka haluavat osallistua näihin ohjelmiin, erityisesti Interregiin, ovat ottaneet minuun yhteyttä ja valittaneet sitä, että tässä on aivan liikaa hallintoa byrokratiaa, että he eivät enää halua osallistua Interreg-ohjelmiin. Siihen menee kerta liikaa aikaa, se on niin kauhean hankalaa. Voisitteko te, Rova, komission jäsen Kretsu, kertoa minulle, mitä minä voin sanoa näille kansalaisille? Mm, haluan tietenkin innostaa heitä osallistumaan näihin ohjelmiin jatkossakin, mutta he tarvitsevat tässä todella apua. Te puhuitte konsultoinnista, kuulemisesta, mutta ihan se kansalaisia auta. Mitä ihan konkreettista voidaan tehdä, jotta pienet järjestö, pienet kunnat saataisiin pysymään mukana tässä kelkassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava kysymys, herra Bogovic. Olkaa hyvä. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy pakolaiskriisiin. Kannatan kovasti sitä, mitä koordinaattorimme Van Nisteroi totesi. Samaa lähestymistapaa tulisi noudattaa pakolaiskriisissä kuin Kreikan kriisissäkin. Nopeita ratkaisuja. Minä olen ollut kaupunkini johdossa. Joskus meillä on saatu hyviä kokemuksia rajat ylittävistä hankkeista, mutta nyt ongelmana on se, että monet rajat ylittävät hankkeet kärsivät nimenomaan pakolaiskriisin takia ja me emme voi tehdä asialle mitään. No toinen kysymys liittyy Adrianmeren ja Jonjameren strategiaan. Tässä on neljä maata mukana jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita. Sisältääkö tämä strategia myös Makedonia ja Kosovon? Mikä on teidän näkemyksenne? Katsotteko, että jäsenyyttä valmisteleva tuki Länsi-Balkanin maille on riittävän merkittävää, vaikka ei? Minkälaisena te näette kohesiopolitiikan tulevaisuuden? Ovatko nämä maat tukikelpoisia kohesiorahaston piirissä. Next question from... Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Novakov, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. 2007-2013 kausi. Silloin oli 6000 hanketta, joita rahoitettiin raaja alueilla näissä rajatylittävissä hankkeissa. Ja tämä vaikutti paljon köyhiin alueisiin, mutta siellä on myöskin eniten ongelmia – siellä on vähän hallinnollista kapasiteettia. Siellä on paljon sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Esimerkiksi Bulgarissa ja Romaniassa on alueita, joilla on muita ongelmia. Me emme ole mukana Schengenissä, eikä tämä nyt auta näitä edunsaajia liikkumaan. Mutta lisäksi meillä on ongelmia eri menettelyissä ja hallinnollisia taakkoja kummallekin puolella rajaa. Eli taas on kyse yksinkertaistamisesta, eli millä tavalla katsotte, että voisimme yksinkertaistaa ja saada aikaan standardimenettelyitä ainakin näiden rajojen kahdella puolella silloin, kun on rajat ylittäviä yhteishankkeita. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puhuja on äh, herra äh, Hedman. E, e, Kiitos. Aivan ensin haluan sydämellisesti kiittää tästä keskustelusta. Tämä on todella tärkeä aloite. Vain 31 prosenttia kansalaisista elää raja-alueilla. Heidän elämässään kuitenkin unionin rahoitus on hyvin tärkeää. Ja mm, kysyisin Keski- ja Itä-Euroopan maiden rahoituksen tilanteesta. Mm, mitä Interrekiin tulee? Tarvitsisimme ehkä vielä entistä paremmin ja enemmän tietoa. Rouva komission jäsen, kun ajatellaan yhteistyön tehokkuutta, aluekehitysrahaston puitteissa, niin kysehän on varmasti sellaisista aloitteista, joilla on erittäin suuri merkitys rajat ylittävälle yhteistyölle ja mm, joiden panos on hyvin merkittävä. Kuitenkin eri Euroopan alueilla mm, varmasti erot voivat olla saman aikaan aika suuria. Olen kuullut erilaisista esteistä, joita edelleen on, ja tarkoituksesta niitä poistaa. Nyt kysyisin, että luotatteko te niihin, jotka paikan päällä näitä ohjelmia toteuttavat? Mehän olemme saaneet lukuisia asiakirjoja, hankeasiakirjoja ja <laughs> niin edelleen. Ja on kai olemassa tällainen seurantakomitea, joka jossa on mukana eri kaikkien jäsenvaltioiden edustajia ja varmasti myös komission edustajat. Ja todella ne, jotka paikan päällä työtä tekevät, aivan varmasti tietävät, miten olemassa olevia esteitä vielä saataisiin purettua. Ehm, kyllä tässä pitkä matka vielä on kuljettavana ja kyllä mm, niinkin on, että varmaan ihmisillä alkaa toivo mennä Äh, siihen, että onko joku mahdollista vai ei. Eli kyllä äh, Inter, Interregin äh, kautta tätä potentiaalia tulisi vahvistaa entisestään. Timing. Kiitos pyytäisin kyllä kunnioittamaan teille myönnettyä puheaikaa, koska muuten meillä ei ole äm, aikaa kuulla komission jäsenen vastauksia. Sitten herra Valkaase, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen. Koitamme nyt puhua lyhyesti. Eli emme nyt viittaa vastausta näihin kysymyksiin, joka liittyy 25. vuosipäivän interkohjelman osalta. Ja sen kauttahan on sitten toteutettu näitä raja-alueiden hankkeita. No, puhun nyt ainoastaan pariin kysymykseen komission jäsenelle. Ensinnäkin, mikä rooli voi olla raja-alueilla tässä pakolaiskriisissä – ja millä tavalla rakennerahastoja ja sosiaalirahastoja voidaan hyödyntää näihin tarkoituksiin. Kiitos. Kiitoksia, kiitos oikein paljon. Sitten äh, herra Monkö. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen. Olen tyytyväinen, että voimme viettää 25. syntymäpäivää Interregin osalta. Minä itse olen ollut paikallisella tasolla vastuussa ja olen voinut nähdä, kun hankkeita, merkittäviä hankkeita on toteutettu, erityisesti sarjalueilla. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä. Sanoitte, että puhutaan vain kolmesta prosentista kohesiopolitiikan rahoituksessa. Kun otamme huomioon kaiken sen hyvän, kaikki ne edut, joita näillä rahastoilla on, niin onko suunnitelmia toimia niin, että ne toimisivat tehokkaammin, paremmin? Ja toinen kysymys. Pitäisi toimia niin, että kaikki toimet menisivät työllisyyden ja kasvun aikaansaamiseen. Toki on hyvä, että näin sanotaan, mutta me puhumme alueista, jotka ovat suurissa vaikeuksissa. Valtioilla ei ole paljonkaan varoja, ja nämä rahastot mahdollistavat sen, että voimme kehittää aluepolitiikkaa, joka hyödyttää nimenomaan alueitamme. Etheridge. Kiitoksia. Sitten herra Etheridge, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thank you. My, my... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Tämä on oikeastaan huomio näihin kommentteihin tässä ohjelmassa halutaan nyt purkaa rajoja Euroopasta, ja jos kaikki ovat samaa mieltä, niin ihan hyvä. Mutta te puhuitte näistä raja-alueiden sairaaloista. Yhdessä kuningaskunnassa meillä on tämä kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, ja meidän täytyy ottaa huomioon Britannian erityislaatuisuus. Ja siellä on enemmän työntekijöitä kuin missä muualla punaista ristiä lukunottamatta. Mutta jos tähän liittyy tämä raja-aluekysymys, silloin kyse on kansainvälisestä terveydenhuollosta ja silloin taakasta tulee liian korkea taloudellisesti. Eli kun ajatellaan tätä raja-alueen yhteistyötä, onko tämä nyt ongelma vai pystyttäisikö tämä jollain tavalla ratkaisemaan? Match, Mr. Blanc. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi herra Blanco Lopes, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos. Minäkin pidän erittäin tervetulleena siitä, että eurooppalaisista aluekehitysrahoista voitaisiin antaa rahaa pakolaiskriisin hoitoon. Nyt komission jäseneltä kysyisin Pohjois-Galisia Portugali euroalueesta, joka on ensimmäinen Iberian niemimaan tällainen rajat ylittävä alue. Ollaan saatu tukea yhteisön taholta ja kun ajatellaan nämä talouttamme, niin tämän nykyisen kriisin alkuun saakka kyllä molemmat alueet hyötyivät suuresti tästä yhteistyöstä ja sen mukanaan tuomista eduista. Kun nyt pyritään saamaan aikaan kasvua ja kestäviä työpaikkoja, niin tämä varmaankin on kaikkein keskeisin tavoite. Ja nämä euroalueet mm, juuri pyrkivät luomaan työpaikkoja rajojen yli parantamalla tietämystä ja yhteistyötä eri tahoilla ja tasoilla. Ja kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa, niin niin kyllä eurooppalainen liikkuvuus toimisi entistä paremmin, jos esimerkiksi maksupalvelut saataisiin tähän mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten seuraava puhe. Okei, okay. it's A good pronunciation, don't worry. Thank you. Uh, gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja Retu. Tervetuloa tälle. Te sanoitte, että naapurit ovat vähän kuin perheenjäseniä, ja tässä tapauksessa Baskimaassahan se pitää ihan paikkansa. Me olemme perhettä, kun ajatellaan kieltä, kulttuuria, kansallista identiteettiä. No tietysti meillä on vielä valtion sisä, meillä on raja vielä Ranskan kanssa, mutta kuten sanoitte, niin meillä on paljon kaikenlaisia esteitä, hallinnollisia, oikeudellisia. Ja tosiaan meillä on hyviä esimerkkejä, mutta vielä on liikaa esteitä tietyissä kysymyksissä, kuten terveydenhuollossa. Vaikuttaa, että se toimii, mutta aina viime kädessä on liikaa esteitä ja se maksaa sitten liikaa, jotta on hyvä elämänlaatu raja-alueella, jota kuitenkin haluamme. Me haluaisimme tietää nyt sitten, kun me aikaisemmin puhuimme tämän jakotalouden merkityksestä ja paikallisviranomaisista, tämähän lisää raja-alueiden yhteistyötä ja pidän hyvänä tätä kuulemishanketta. Ja millä tavalla aiotte sitten hallinnoida näitä tietoja, joita kerätään näissä kuulemisissa? Ja mitä tämä aiotte tehdä ja millainen rooli sitten tässä hallinnossa on myöhemmin Euroopan parlamentilla? Me tietysti haluamme edistää tätä kaiken tavoin ja haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme käyttää hyväksemme kaikkea potentiaalia rajat ylittävässä yhteistyössä. Äh, kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi saa herra Polchak, olkaa hyvä. Ja ocenit, že paní komisařka... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan todeta, että on hienoa, että komission sen Kretsu tuli vieraksemme näin pian edellisen vierailun jälkeen. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua Interregin Tsekin ja äh, Slovakian välisellä rajalla. Nostaisin esille ympäristökysymykset. Totta kai rajat ylittävä yhteistyö tällä alalla on elintärkeää. Yhteistyö voi toimia hyvin, mutta sitten kun on vaikkapa ilmansaasteet, tai joki saastuu tai sitten joet tulvivat, niin nämä ympäristöön liittyvät ilmiöt voivat sitten aiheuttaa hallaa yhteistyöllä rajat ylittävästi. Haluaisinkin pyytää pääosastoa miettimään, mitkä voisivat olla yhteiset lähestymistavat, kun ajatellaan ympäristön suojelua. Tämä on yhteistyön kannalta hyvin tärkeää. Ja vielä muutama sananen minä olen hieman häpeissäni tämän päivän äänestyksen takia solidaarisuuden näkökulmasta. Minä olin yksi kolmesta tsekkiläisestä, jotka tukivat komission ehdotusta. Minua hävettää. Kohesiopolitiikka on myös sitä, että poistetaan haittoja ja edistetään solidarisuutta EU:ssa. Question. Kiitos. Ja viimeinen kysymys, Rova Malecic. Welcome, Commissioner. Kiitoksia. Tervetuloa komission jäsen. Kysyn teiltä samaa, mitä itse mietin usein, eli tämä alueellinen yhteistyö Euroopassa. Eli miten se olisi käyttäjäystävällisempää ja miten se olisi ystävällisempää myöskin edunsaajille. Eli nyt esimerkkinä Kroatia, kun ajatellaan tätä alueellista yhteistyötä. Interreg on yksi hankkeista. Se on yksi monista eurooppalaisista hankkeista liittyen alueellisen yhteistyöhön ja Kroatiassa meillä on viisi räätyltävää aluetta, neljä muiden maiden kanssa ja yksi alueiden välinen. Ja tämä nyt on uutta. Siellä on Interact, Interreg ja Interurban. Eli kun puhumme näiden edunsaajien kanssa, niin he lannistuvat heti, koska on niin paljon hankkeita, niin paljon sääntöjä, niin paljon muutoksia, he eivät pysy perässä. Eli ehkä pitäisi olla hiukan enemmän koordinointia ja vähän valtavirtaistetumpi lähestymistapa, ettei olisi niin paljon erilaisia hankkeita. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista kysymyksistä ja mielipiteistä. Ja nyt äh, meillä on 10-12 minuuttia tarjolla komission jäsenelle, jotta hän voi lyhyesti vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Tämä on kyllä todella tärkeä kokous tänään. Ja yritän tässä lopussa nyt vastata mahdollisimman hyvin. Kiitän tässä vaiheessa jo teitä kaikkia huomioistanne ja kyllä ne tullaan ottamaan huomioon jatkotyössämme. Kun no, ajatellaan alueellista yhteenkuuluvuutta, olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän on tiedostettava se, että se ei ole sama asia kuin alueellinen yhteistyö työ ja toivon tietenkin, että seitsemässä kohesiopolitiikan ohjelmaa ottaa huomioon tämän mm, alueellisen yhteenkuuluvuuden entistä paremmin. Joustavuudesta puhuivat monetkin kollegat täällä. Niin kuin tuossa alkupuheessani totesin, maahanmuutto on hyvin tärkeä kysymys ja tässä vaiheessa katsomme, että jäsenvaltioilla on käytössään kylliksi joustavuutta meidän asetustemme pohjalta, mutta tämä riippuu tietenkin myös jäsenvaltioista. Jos vaikkapa Italiaa verrataan Kreikkaan, niin Italia on käyttänyt tätä rahoitusta jo yli sadan majoituspaikan järjestämiseen, mutta Kreikka ei. Mitä tulee tähän rahoitukseen. Sitä ei ole suunnattu suoraan vaikkapa vähemmistöjä tai maahanmuuttajia varten, mutta rahat ovat käytettävissä heikossa asemassa oleville alueille, jotka niitä voivat saada käyttöön myös pakolaissa ongelman lievittämiseksi. Ja kun ajatellaan sosiaalirahastoa ja aluekehitysrahastoa, niitä voidaan yhdessä käyttää käyttää myös tehokkaammalla tavalla integraation vahvistamiseksi. Jos vaikuttaa siltä, että on tarvetta uudistaa nykyohjelmia, niin jäsenvaltiot luonnollisesti voivat ryhtyä toimeen. Ei tämä ole mitenkään mahdotonta. Niin kuin tiedätte, me yhteisrahoitamme painopistealueita, emmekä yksittäisiä hankkeita tai erityisiä hankkeita. Eli jäsenvaltiot voivat kyllä sataprosenttisestikin korvata näitä pakolaishankkeita. Mm, tämä on täysin mahdollista ja tässä vaiheessa luonnollisesti me voimme auttaa jäsenvaltioita tarjoamalla niille neuvoja, ohjeita sen suhteen, mitä mahdollisuuksia on. Ja minä haluan tässä ja nyt kertoa teille, että me käsittelemme jäsenvaltioiden muutospyyntöjä hyvin, hyvin nopeassa menettelyssä, jos sellaisia tulee. Olen tietoinen siitä, että eilen eh, tilintarkastustuomioistuimelta tuli tärkeä kertomus ja olen varma siitä, että kun tulen vastuuvapauskeskusteluun joulukuussa, marraskuussa tästä tullaan keskustelemaan. Tiedätte, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin pyrimme samaan tavoitteeseen, eli huolehtimaan eurooppalaisista hankkeista ja niiden hyvästä hallinnosta. Ja ehkäpä jossain myöhemmässä vaiheessa voimme ohjelmiemme ja politiikamme tehokkuudesta keskustella kun kaikki kohesiopolitiikan kertomukset tilintarkastustuomioistuimelta on saatu. Rova Kreel, ehkäpä nyt vaihdankin äidinne kieleeni, jatkan äidinkielelläni ja nyt toteaisin Rouva Kreelille seuraava. Nu pot fi Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja kyse on todellakin seuraamuksista, jotka ovat hyvin konkreettisia. Näistä pitää puhua enemmän. Yritän käydä mahdollisimman monessa maassa, jotta voin tutustua käynnissä oleviin hankkeisiin. Olen käynyt Frankfurtissa ja Ranskan ja Saksan rajalla ja muilla raja-alueilla. Ei pidä unohtaa historiaa. Kysehän on myöskin Kroatian rajasta. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat siellä menettäneet henkensä historian aikana ja on hienoa, että tällainen raja-alue on nyt rauhallinen ja ihmiset sitten siirtyvät rajan puolelta toiselle. Puolan ja Saksan rajalla esimerkiksi ihmiset käyvät katsomassa ystäviään päivittäin ja liikkuvat paljon. Ja sitten yksinkertaistamisesta kunnallisviranomaisten on tehtävä kunnollista yhteistyötä, koska hallinnollisen taakan purkaminen riippuu siitä, millä tavalla viranomaiset tekevät yhteistyötä ja valtioiden pitää sitten myöskin ryhtyä yksinkertaistamistoimiin, eikä jatkuvasti voida lisätä kansallisia kriteereitä tai lisäsääntöjä. Eli tässä voidaan kyllä harjoittaa yksinkertaistamista ja toivon, että uudella ohjelmointikaudella meillä on sitten uusia sääntöjä, jotka ovat yksinkertaisemmat. Ja sitten voimme ensi vuodesta lähtien kerätä näitä hedelmiä. Ja Jäsenmailla pitää olla luottamusta, kun ne tekevät keskenään yhteistyötä. Tomasic mainitsi tästä. Eli luottamus on keskeistä. Ja kun puhutaan tästä syntymäväkakusta, niin täytyy muistaa, että mitään ei pystytä rakentamaan ilman luottamusta. Sitten monet kysymykset liittyivät siihen, mikä rooli on kansalaisjärjestöillä. Ja kansalaisjärjestöt ovat mukana päätöksenteossa ja joissain jäsenvaltioissa ei ole tällaista perinnettä, että kuultaisiin kansalaisyhteiskuntaa, mutta pääosastossamme me korostamme näitä asioita, mitä tulee näihin uusiin makroalueellisiin strategioihin ja nämä strategiat ovat yhä merkittävämpiä. Niitä on hyväksytty jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ja mielestäni meidän täytyy saada jäsenvaltiot mukaan tekemään työtä, kun toteutetaan näitä strategioita. Sitten Kroatian erityistilanne. Niin se on uusi tilanne jäsenvaltioille Keski- Itä-Euroopassa. Ja tietysti pidän hienoa, että Kroatia on ottanut näin hienolla tavalla vastaan pakolaisia. Meidän pitää olla Euroopassa solidaarisia, mikäli emme halua, että 25 vuoden ponnistelut valvat hukkaan. Ja sitten Omar G. esimerkiksi luonnonkatastrofit tai tulvat tai muut eivät tunne mitään rajoja. Ja sitten nämä kaukaiset alueet ovat mukana Interreg-ohjelmassa. Tietysti aina on parantamisen varaa, mutta haluaisin sanoa, että kaukaiset alueet ovat mukana näissä ohjelmissa ja niitä käsitellään samalla tavalla kuin muita alueita Euroopassa. Ja sitten Vannan kysymys. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Kohesiopolitiikan rooli on tärkeä työllisyys, talouskasvu, alueiden vähisen eriarvoisuuden vähentäminen. Kohesiopolitiikasta saattaa tulla väline jäsenvaltioille, jotka miettivät, pystyvätkö he selviämään näistä haasteista. Meidän pitää auttaa näitä ongelmissa kamppailevia jäsenvaltioita. Ja tämä on nyt uusi tilanne, enkä usko, että tämä uhkaus poistaa eurooppalaisia varoja on mikään kovin uskottava argumentti. Se ei ole oikeudellisesti mahdollista. Eli Mielestäni meidän täytyy nyt katsoa rauhassa tilannetta, katsotaan mitä pystymme tekemään tässä tilanteessa. Sitten Damaton kysymys, koordinointi. Se on tosiaan tärkeää, kansalaisyhteiskuntaa ei pidä unohtaa. Kansalaisjärjestöt ovat mukana järjest- töissä, joissa valitaan näitä hankkeita vuosille 2014-2020. Ja henkilökohtaisesti pääosastossa me taistelen tämän periaatteen puolesta joka päivä. Ja sitten nämä kuulemiset ovat hyvä ajatus. Joskus pahoittelen sitä, että ei puhuta riittävästi siitä, mitä saadaan aikaan eurooppalaisilla varoilla ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Niillä on saatu aikaan muutoksia alueilla, jäsenvaltioissa. Ja kävin Kreikassa ja puhuin yhden toimittajan kanssa ja sanoin, että Kreikka on muuttunut aika paljon sen jälkeen, kun siitä tuli EUn jäsenvaltio. Puhuimme Atenan metrosta ja hän sanoi, niin olen kuullut, että EUlla on ollut siinä mukana, mutta siis kysehän oli 95 prosenttia metron rahoituksesta, joka tuli EUlta, ja se täytyy sanoa. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että näissä kuulemisissa kaikkien on oltava mukana. Kaikki, jotka tekevät tätä työtä, kaikki, jotka tuntevat nämä aiheet joka päivästä elämästään. Sitten jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Tämä on Adrianmeren strategia. Ja varoja on. Tähän tarkoitukseen on myöskin aluekehitysvaroja, mutta Länsi-Balkanin osalta meillä on naapuruusrahasto. Se on erityinen rahasto, jota voidaan käyttää. Sitten joku puhui vähemmän kehittyneistä alueista. Niin kyse on alueista, joilla hallinnollinen kapasiteetti on vähäisempää. Ja juuri tästä syystä Hallintokapasiteetti on tärkeä kysymys. Hallinnollinen kapasiteetti on tärkeämpää kuin raha. Raha ei ole kaikkea. Ja meillä on paljon esimerkkejä maista, jotka ovat saaneet varoja, mutta jotka eivät pysty niitä käyttämään. Ne ovat jääneet jumiin Brysseliin. Siellä ei ole hallinnollista kapasiteettia hyödyntää niitä varoja. Eli hallinnollista kapasiteettia näissä maissa tulee kehittää. Sitten Maskor puhui budjetista. Budjetti on hyväksytty, mutta jäsenvaltiot voivat korottaa vielä talousarvioita. Henkilökohtaisesti sanoisin, että komissiolle on tärkeää, että maksimoidaan näiden varojen vaikutuksia Haluaisin vielä puhua Tsekin tasavallan Slovakian välisestä raja-alueesta. Siellä on jatkuvasti näitä ongelmia. Ja me teemme yhteistyötä komission jäsenen Vellan kanssa, jotta löytäisimme yhteisiä ratkaisuja solidaarisuuden hengessä. Ja vielä yksi asia. On selvää, että tiettyjä esteitä ei pystytä nyt ylittämään ehkä koskaan esimerkiksi kieliongelmia. Mutta viimeisen 25 vuoden aikana on otettu jättiharpauksia eteenpäin, mitä tulee mentaliteettien muokkaamiseen raja-alueilla. Meillä on nyt eri sääntöjä rajan eri puolilla, juridisia puitteita on luotu ja joskus on tietysti edelleen ongelmia raja-alueilla, hallinnollisia ja muita. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä käydään tärkeää keskustelua ja tämä interreg on ollut vuod- olemassa nyt 25 vuotta ja se osoittaa, että pystymme löytämään hyviä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Ja maanantaina lähden Viiniin Siellä vietetään tai julistetaan 25 vuotta rajat ylittävää yhteistyötä. Tässä mukana on myöskin EUn naapurivaltioita, Bulgaria, Serbia esimerkiksi, Kreikka, Serbia, eli itäisiä naapurimaita – meidän täytyy antaa niille enemmän painoarvoa, koska nyt on olemassa alueita, jotka ovat yhä tärkeämpiä tällä hetkellä. Ja täällä parlamentissakin teillä on kokemusta. Ja se on tärkeä resurssi. Ne ovat tärkeitä kokemuksia. Ja tämä osoittaa, kuinka hyvä yhteistyötä parlamentilla ja komissiolla on. Ja kiitoksia ja lykkyä Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kaikkien kollegojen nimissä haluan kiittää tästä erinomaisesta keskustelusta ja me olemme valmiita sitten jo valmistelemaan seuraavaa kokoustamme. Kiitoksia yhteistyöstä. Ja kollegat, me jatkamme kello 15 äänestämällä. Pyydän kaikkia tuomaan äänestyskortit, jotta saadaan äänestys hoidettua sujuvasti. Tämän aamupäivän kokous päättyy.